komission päätös, joka koskee yhtiöveropakettia. I invite first commission. Ensinnäkin komissaari Moscovici saa käyttää puheenvuoron keskustelun avaamiseksi. Euh, Arvoisa puhemies, kiitos hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Olen sitoutunut tai sitouduin edellisessä keskustelussa kanssanne siihen, että hyvin nopeasti laadin jonkinlaisen ratkaisun veropaketin suhteen teidän huolenaiheisiinne. Ja nyt tämä, tässä keskustelussa voin vastaukseni teille esittää. Viime vuonna hyväksyimme monia toimenpiteitä maaliskuusta lähtien. Hyvin nopeasti on voitu hyväksyä yritys, yhtiöveroja koskevia toimenpiteitä kiitän Euroopan parlamentin ratkaisevasta roolista. Euroopan parlamentti on arvokkaalla tavalla tukenut komissiota verolainsäädännön oikeudenmukaisuuden, avoimuuden ja tehokkuuden lisäämisessä. Lisäksi on annettu poliittista, pan, poliittisia panoksia niin, että tämä asia voi edistyä. Ilman teitä se ei edistyisi. Usein puhutaan siitä, että on hyväksyttävä konkreettisia toimenpiteitä, jotta voidaan aggressiiviseen verosuunnitteluun ja veronkiertoon puuttua. Se on meidän yhteinen tavoitteemme. Ja useissa mietinnöissä täällä viime vuonnakin puhuttiin siitä taksia ja ekonvaliokuntien mietinnöissä erityisesti. Ja nyt olemme sitten ottaneet tähän pakettiin mukaan useita toimenpiteitä, niin kuin tulette huomaamaan. On myös mukana suositukset, joita tämä parlamentti on tehnyt. Ja minulla onkin ilo keskustella kanssanne tänään tästä asiasta. Esittelen paketinkin. Lähdemme liikkeelle hyvin yksinkertaisesta, mutta shokeraavasta johtopäätöksestä. Nimittäin jotkut yritykset eivät maksa niille kuuluvaa osuutta verosta tai ne jopa eivät maksa veroa ollenkaan. Ja tämä aiheuttaa suurta huolta kansalaisille ja kansalaiset pitävät tätä aivan järkyttävänä. Eli tässä yritykset siis hyödyntävät kansainvälistä äh, verotusjärjestelmää, joka ei enää sovellu tähän nykyaikaan, jossa liiketoimintakin liikkuu paljon enemmän. Ja nyt esittelen teille pakettia, joka perustuu neljään pilariin. Ensinnäkin äh, vero, tehokas yhtiöverotus, ei teoreettinen, vaan konkreettinen verotus. Hyvin yksinkertaista. Yhtiöiden täytyy maksaa veronsa siellä, missä, ne, missä voitot syntyvät. Tämä voisi edistää tervettä verokilpailua ja myöskin pitäisi erottaa sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus. Minä puutun näihin pilareihin vielä myöhemmin. Viime viikolla esiteltiin tämä aloite, jolla pyritään varmistamaan tehokas yhtiöverotus. Mitä se sitten tarkoittaa? No todellisuudessa hyvin tiiviisti liitetään yhteen verotus sekä paikka, jossa tuotot, voitot syntyvät. Ja teidän tuellanne aiomme luoda tässä kaksi välinettä. Toinen on direktiivi, toinen suositus. Ensinnäkin me aiomme antaa direktiiviehdotuksen verokierron torjunnasta. Kutsun sitä nyt näin. Toiseksi pyritään välttämään se, että yritykset siirtävät voittonsa alhaisemman verotason ty- tytär- maissa sijaitseviin tytäryhtiöihin. Lisäksi pyritään välttämään se, että käytetään korkoja äh, verovähennysten saamiseksi tällaisten hybriditilien avulla. Ja pyritään välttämään se, että yritykset siirtelevät voittoja, jotta eivät maksaisi niistä veroja. Ekon ja taksvaliokunnat ovat näitä esityksiä ajaneet ja me nyt toteutamme niitä tässä työssä. Lisäksi pyritään välttämään kaikenlainen aggressiivinen verosuunnittelu. Tehän tunnette, joillakin yrityksillä on aivan keinotekoisia järjestelmiä, jotta ne voivat hyötyä suotuisimmista verojärjestelmistä. Käytetään esimerkiksi jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden kanssa tehtyjä verosopimuksia ja nyt tällaiset vero, veroso, veroostelu tai verosoppaus pyritään tässä välttämään. Tämä on taistelu, jota haluan koko kauteni ajan käydä. Toimimme ydin direktiivissä liittyy maakohtaiseen raportointiin. Me haluamme todella edistää verotuksen avoimuutta EU:ssa aivan konkreettisin toimenpitein. Ja näillä toimenpiteillä mahdollistetaan avaintietojen vaihto. Tämä koskee tiettyjä verotuspäätöksiä ja tiettyjä yrityksiä. Direktiiviehdotuksessa otetaan huomioon OECDn suositukset maakohtaisesta raportoinnista. Te tiedätte, mistä on kyse. Pyritään rohkaisemaan sitä, että väärinkäytökset ja laiton toiminta yrityksissä tuodaan ilmi ja mhm. pyritään ottamaan käyttöön standardit jo sellaisena kuin OECD niitä suosittaa. Toiseksi tiedän, että monet haluavat mennä avoimuudessa vielä pidemmällekin ja halutaan, että maakohtaiset raportit olisivat julkisia. No, sanon tämän aivan yksinkertaisesti. Minäkin haluaisin, että ne ovat julkisia. Olen puhunut tästä jo täällä useaan kertaan. Ja minä en yleensäkään käy mitään kahta eri keskustelua, joten minäkin toivon, että maakohtaisista raporteista tulee julkisia, mutta tähän liittyy tiettyjä parametreja. Komissio antaa tästä keväällä ehdotuksen. Mitä ongelmia tähän sitten liittyy? No, komission yksiköt tutkivat, mikä olisi paras keino edetä. Siellä käydään kuulemista ja katsotaan, että Onko jotain ristiriitaisuuksia siinä, että te ja minäkin toivon näiden raporttien julkistamista, mutta onko, sit, onko julkistaminen ristiriidassa yrityssalaisuuden kanssa? Jos ristiriitoja on, niin sitten on odotettava vielä hieman. Ja vaikutusten arviointi antaa tähän vastauksen. Te tiedätte, mitä minä toivon, mutta tähän täytyy suhtautua käytännönläheisesti. Kyse ei ole mistään ideologisesta keskustelusta. Avoimuus ja kilpailukyky ovat tavoitteita, joita on toteutettava rinta rinnan. Me haluamme edistää tasapuolista ja oikeudenmukaista verokilpailua sisämarkkinoilla. Puhun tässä yritysten ja muiden taloudellisten toimijoiden välillä, mutta myöskin jäsenvaltioiden välillä käytävästä kilpailusta. Nyt monissa jäsenvaltioissa pk-yritysten ja monikansallisten yritysten välisissä verorasituksissa on liian suuri kuilu. Ja nyt puhun hieman tarkemmin tässä monikansallisista yrityksistä, koska ne voivat toteuttaa aggressiivista verosuunnittelua. Minä ihan yksinkertaisesti vain totean, että heillä on omat oikeudelliset yksikkönsä ja muut, jotka mahdollistavat tämän suunnittelun, mutta PK-yritykset, jotka ovat koko Euroopan tuotantokyvyn ydin, joutuvat tässä epäsuotuisampaan asemaan. Ja tämä johtaa kilpailun vääristymiseen, joka sitten hankaloittaa juuri niiden yritysten toimintaa, jotka jo maksavat niille kuuluvan osan veroista. 30 prosenttia ne maksavat enemmän veroa kuin monikansalliset yritykset. Tällaista tilannetta ei voida hyväksyä, se ei voi jatkua. Ja siksi komission ehdottamat toimenpiteet kohdistuvat juuri tähän yhä aggressiivisempaan verosuunnitteluun, jota monikansalliset yritykset harjoittavat. Lisäksi pyritään luomaan tai palauttamaan jäsenvaltioiden välille oikeudenmukainen verokilpailu. Tokihan jokainen omaa veropohjaansa haluaa suojella. Mutta me olemme nyt hyväksyneet tai jotkut jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön säännöksiä tätä varten, mutta jotkut jäsenvaltiot eivät ole näin tehneet. Ja joissakin jäsenvaltioissa on otettu käyttöön vero kiertoa, veronkiertoa vastustavia toimenpiteitä, mutta ne ovat jääneet vähän tyhjiksi, koska jossakin toisissa maissa tätä ei ole tehty. Sitten viimeinen pilari. Aiomme luoda todellisen EUn ulkoisen strategian. Aloitteillamme on tarkoitus antaa globaali ratkaisu globaaliin ongelmaan. Me tarvitsemme siksi yhteistä EUn lähestymistapaa joka yhdistyy myös sisäiseen strategiaan. Meidän täytyy siis puuttua veropohjan rapautumisongelmaan, joka kohdistuu meihin ulkoapäin. EUn täytyy tehdä yhteistyötä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Ajattelen tässä nyt niitä kolmansia maita, jotka eivät tee yhteistyötä. Nehän todella horjuttavat sisämarkkinoiden tasapainoa. Siksi meidän täytyy edistää verotusalan hyvää hallintotapaa ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Näin tehdään OECDssä ja G20 ja niin edelleen. Minä sanon teille, me emme epäröi käyttää tässä voimakkaimpia sanoja, jos joku on lähdössä väärään suuntaan. Te voitte nähdä jo tänään, tämä paketti, joka nyt esitellään, kohdistuu hyvin tiukasti tähän useilla johdonmukaisilla vakailla toimenpiteillä. Ja me haluamme ehdottaa, että perustetaan Euroopan tason luettelo sellaisista ja kolmansista maista, jotka eivät tee yhteistyötä. Ja tämä olisi sellainen eh, luettelo, jossa sitten otettaisiin huomioon kansallisten luomat vastaavat listat. Joissakin on erilaisia kriteerejä, mutta tällainen ei ole tähän asti riittänyt. On, on voitu edistyä, on voitu käydä keskustelua ja tiettyjä edistysaskeleita on voitu kansallisten luettelojen avulla jo ottaa. Mutta Euroopan tason luettelo, jota nyt ehdotan ja jota Euroopan parlamentti on ehdottanut, soveltaisi kaikkien jäsenvaltioiden hyväksymiä oikeudenmukaisia, yhdenmukaisia kriteerejä. siihen liittyisi verotusalan avoimuus, verokilpailu, tasapuolinen sellainen ja strategiat. Nämä ovat ne neljä pilaria, jotka ovat yhtiöveropaketissa mukana. Ehkä sitten vähän teknisempää vielä. Tekninen on usein kuitenkin myös poliittista. Nimittäin nyt puhun täytäntöönpanosta. Tällä paketilla voidaan OECDn suositukset panna johdonmukaisesti, yhdenmukaisesti täytäntöön. Ensinnäkin on vältettävä muuttuva geometrinen tilanne Nimittäin on otettava huomioon OECDn suositukset, mutta mukautettava ne sisämarkkinoidemme ominaispiirteisiin. BEPS eli veropohjan rapautuminen ja voiton siirto ovat tässä mukana ja siksi on pitänyt ajaa yhteistä lähestymistapaa OECDn kanssa. Jotkut menevät kuitenkin vielä pidemmälle kuin OECDn BEPS-suositukset. Nimittäin me olemme käyneet keskustelua parlamentin kanssa ja myöskin neuvostossa. Ja se on tärkeää, koska kyse on unionista, joka on paljon yhten, syvemmälle integroitunut kuin vaikkapa OECD. Monet tässä parlamentissa ovat kyseenalaistaneet EUn taloudellisen kilpailukyvyn ja houkuttavuuden jatkossa, jos tämä tulee voimaan. Mutta minä haluan vakuuttaa, nämä eivät ole mitään vihamielisiä toimenpiteitä, vaan avoimuus ja kilpailukyky kulkevat käsi kädessä ja me emme halua kansallisten lainsäädäntöjen mosaikkia tai tilkkutäkkiä, joka sitten haittaisi kaikkia eurooppalaisia yrityksiä. Me haluamme sellaista eurooppalaista verotusta, joka tukee niitä yrityksiä, jotka noudattavat sääntöjä. Ja näitä yrityksiä me ensimmäisenä tässä ajattelemme. Muutama sananen vielä lopuksi. Mitä meitä odottaa nyt tänä vuonna komissiota ja parlamenttia? Tämä veronkierron vastainen paketti on kunnianhimoinen, tämän kunnianhimoisin ja yleistasoisimpi ehdotus, mitä koskaan komissiossa on tehty tällä alalla, mutta kyse on silti vain alustavista ehdotuksista tai aloitteista, jotka tarkemmin esitellään tulevina kuukausina. Tämän vuoden aikana vuonna 2016 perustetaan tai käynnistetään uudelleen CCCTB-aloite, yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja. Se, sillä pyritään hyödyntämään EU-ssa kaikkia yrityksiä niin, että yritysten välinen kauppa voidaan toteuttaa mahdollisimman hyvissä olosuhteissa. Komission yksiköt työstävät tällä hetkellä ehdotusta. Se on vaihe vaiheelta edistyvä ehdotus koska neuvostossa kaikki eivät ole olleet ihan kaikista ehdotuksista vakuuttuneita. Tässä täytyy yhdistää mahdoton ja mahdot, mahdollinen ja siksi meidän täytyy ottaa huomioon neuvoston konsensus, koska tässä tarvitaan yksimielistä päätöstä. Mutta tätä varten toimielimet ovat olemassa ja meidän täytyy myös jäsenvaltioiden suvereniutta kunnioittaa. Mutta tämä on sellainen sitoumus, josta komissio todella antaa. Me haluamme torjua veronkiertoa. Ja haluan todeta vielä kerran ja vielä voimakkaammin. Meidän täytyy torjua tehotonta taloutta, joka johtaa epäoikeudenmukaisuuteen sosiaaliseen epäoikeud- epätasa-arvoon. Ja nyt kansalaiset joutuvat kantamaan tämän vääristymän seuraukset. Tämä vaikuttaa sosiaalisiin palveluihin, sairaaloihin, koko yhteiskunnan toimintaan, kouluihin, julkiseen liikenteen, talouteen yleensä. Ja siksi meidän täytyy nyt lisätä avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta kansainvälisen verotuksen alalla, mutta myöskin eurooppalaisen verotuksen alalla. 2015 jo päästiin eteenpäin tällä tiellä. Minä muistutan automaattis, veropäätösten automaattista tietojenvaihtoa koskeva ehdotus. Sen palautan mieliin, parlamentti osallistui siihen merkittävällä tavalla. Ja nyt me menemme e-, jälleen kerran eteenpäin tällä vaativalla, mutta hyvin tärkeällä tiellä. Toivon, että komissio ja parlamentti jatkavat työtä tulevina kuukausina, jotta kansainvälisestä verotuksesta ja verokilpailusta tulee tasavertaisempaa ja avoimempaa. Se on se todellinen toive, joka meillä on. Thank you very much, Commissioner. Kiitoksia, komissaari. Ja nyt avataan keskustelu. Ensimmäinen puhuja, edustaja Lamassu. Bonjour, merci, madame le président. Euh, Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari. Haluaisin kiittää sisällöstä ja aikataulusta tässä paketissa, jonka meille esittelitte. Nämä suositukset, joita parlamenttimme hyväksyi viime vuoden lopussa. Lisäksi olen ilahtunut toimielintämme välisen yhteistyön laadusta ja valitan sitä, että alankomainen puheenjohtajavaltio ei ole paikalla kertomassa siitä, mitä päätelmiä se tekee näistä ehdotuksista seuraavan kuuden kuukauden ajan. Parlamentilla on ollut roolinsa tämän ajan. Se on laajentanut keskustelua koskemaan kaikkia kansallisia parlamentteja, 28 jäsenvaltion parlamentteja ja myös pidemmälle. Mukana ovat OECD-assosiaatiomaat ja näiden kanssa keskustelemme myös toukokuussa. Meidän täytyy ymmärtää paremmin että LuxLeaks-skandaalin jälkeen suuren yleisön painostuksen seurauksena vaaditaan ehdottomasti ajatusmaailman muutosta. Siitä, mikä Google-tapaus esimerkki oli tästä erinomainen esimerkki. Tämän kaltaiset monikansalliset yritykset toimivat tällä tavalla ja nyt haluamme olla ne, olla se taho, joka tekee tästä toisesta osiosta ehdotuksestanne harmonisaatiosta, veropohjan harmonisaatiosta yrityksissä tärkeän Euroopan unionin sisällä. kun kysymys on maakohtaisesta tulosten julkistamista, se johtaa myöskin siihen, että ajatusmaailma muuttuu. Tietyt ylikansalliset yritykset joutuvat maakohtaisesti ilmoittamaan tuloksensa ja muiden täytyy seurata tällä tiellä. Toivottavasti komissio ja jäsenvaltiotkin seuraavat tällä tiellä ja vahvistavat tätä kehityskulkua. Hyvää huomenta kaikille. Kiitos EPP nimissä puhuneelle Lama Suurille ja seuraavaksi SND nimissä edustaja Ferreira kaksi minuuttia. Kiitos puhemies Aluksi minä haluaisin onnitella komissiota. Se on täyttänyt lupauksensa. Se on esittänyt kunnianhimoisen ehdotuksen ja näin se pitäytyy kurssilla, joka merkitsee historiallista muutosta siinä, miten Euroopan unioni suhtautuu välittömään verotukseen. Komissiolla on tässä nyt johtava rooli ja komissio on ottanut huomioon julkisuudessa syntyneen paineen, jota on tapahtunut eh, Euroopan parlamentin kautta. Ei saa tapahtua tällaista epäoikeudenmukaisuutta sisämarkkinoilla, jossa on tapahtunut näin paljon harmonisointia. Täytyy olla valvontaa. Me valvomme keskinäisesti budjetteja ja katsomme sekä menoja että tuloja ja siksi tarvitaan myöskin sitä, että Euroopan tasolla pannaan toimeen OECDn aloite, mutta Euroopan unionin ei tulisi jäädä jälkeen OECDstä, vaan olla edellä siinä, miten torjutaan veronkiertoa, veropetoksia. Ja tässä, tässä hengessä minä tulkitsen Pierin tekemään esityksen. Meidän täytyy päästä eteenpäin. Parlamentti on tehnyt mietinnön TAX-valiokunnassa ja komissio on ottanut sen tiedokseen mutta on kuitenkin tiettyjä elementtejä, kuten veroparatiisin määritelmä tai pysyvän toimintapaikan määritelmä. Ne ovat kysymyksiä, joiden osalta täytyisi toimia edelleen. Minä haluaisin korostaa myöskin sitä, että parlamentti toivoo ja on myöskin TAX-tekstissä esittänyt tätä, että komissio myös ja neu- suosittelisi neuvostolle tämän saman lähestymistavan omaksumista. Maakohtaisen, maakohtainen raportointi pitäisi tehdä täysin julkiseksi, koska se on ainoa asia, mikä on yksittävissä sisämarkkinoihin todella ja yhtenäisvaluuttaan. Me ihmettelemme kovasti sitä, että Alankomaat puheenjohtajavaltiona ei ole täällä salissa edustettuna. Minä puhun nyt siitä, mitä taks mietinnössä sanottiin, että siellä todettiin, että jäsenvaltiolla on tärkeä rooli silloin, kun ne ennakolta pyrkivät torjumaan veronmaksun välttämistä ja niiden tulisi pyrkiä estämään veronkierto Euroopan unionissa. Me toivon kovasti, että Alankomaat tulevaisuudessa täyttää nämä edellytykset. Kiitos ja, sit- Kiitos ja sitten edustaja Luones ECRstä puolitoista minuuttia. Nyt tässä on poliittisten ryhmien puheenvuorot ja sinistä korttia voi käyttää sitten vasta tämän kierroksen jälkeen. Lounes, ole hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari. Ihan sydämestäni sanon, että komission tiedon anta ei todellakaan ole hyvä aina puhutaan korkeasta verotuksesta. Ihan liian vähän kuullaan matalasta verotuksesta ja tehokkaammasta yrittäjyydestä. Eivät yritykset ole mitään lypsylehmiä. Ne nimenomaan tarjoavat työtä ja hyvinvointia, eivät viranomaiset. Tietysti meidän täytyy pyrkiä tukkimaan porsareijat niin, että monikansalliset yritykset eivät kykene kiertämään veroja, mutta se voidaan tehdä yhdessä, jos me lisäämme avoimuutta ja samalla meidän täytyy olla tarkkaavaisia kolmessa asiassa. Siinä, että ensinnäkin pienten jäsenvaltioiden täytyy kyetä olemaan kilpailukykyisiä ja siksi verojen täytyy laskea. Me tarvitsemme ö, terveellisellä pohjalla olevaa verokilpailua ja siitä syystä me emme voi harmonisoida verotusta Euroopassa toiseksi. Eurooppa ei saa sulkea silmitään kansainväliseltä yhteistyöltä ja komissiolla on siinä suhteessa paljon enemmän velvollisuuksia velvollisuuksia, joista on sovittu kansainvälisesti, ja niistä täytyy pitäytyä, muuten, me emme saa mennä pidemmälle, muuten me heikennämme asemamme maailmassa. Ja kolmanneksi meidän täytyy suojella pk-yrityksiä, ja siitä syystä veroja täytyy alentaa. Lähdemme liikkeelle siitä, että näin jatketaan. Se on ainoa tapa, jolla voidaan huolehtia siitä, että verot vähenevät ja että kaikki maksavat rehellisesti myös ne verot, jotka heille kuuluvat. Kiitos ja sitten Alden puolesta edustaja Teurar kaksi minuuttia. Ja Kiitos puhemies, herra komission jäsen, hyvät kollegat. Euroopan komission ehdotus kahdeksi direktiiviksi on suuri virstanpylväs siinä, että saadaan aikaan oikeudenmukaista verokilpailua Euroopan unissa. Se oli olennaista siinä, minkä me TAX-valiokunnassa teimme mietinnössä, joka hyväksyttiin suurella enemmistöllä täysistunnossa. Ja siksi onnittelut komissisen Moskovisi teille ehdotuksista, jotka myöskin merkittävät sitä, että OECDn suositukset tulevat sitovaksi lainsäädännöksi. Liberaalidemokraattien kannalta on olennaista, että 28 kansallista verolainsäädäntöä ei luo porsaanreikiä, niin kuin tähän asti on ollut, niin että jotkin harvat, ennen kaikkea kansainväliset yritykset, voivat hyödyntää tätä niin, että käytännössä verotaakka putoaa nollaan. Jos Sunday Timesissa kerrotaan, että vuonna 2014 kuusi suurimmista brittiyrityksistä ei maksanut yhtiöveroa lainkaan iso Britanniassa, vaikka ne maailmanlaajuisesti saivat voittoja yli 30 miljardia englannin puntaa. Se osoittaa sen, mikä on tämän asian ulottuvuus, ja se on selkeä osoitus siitä, että PK-yritykset, jotka voi hyödyntää tällaisia veromaksun välttämismenetelmiä, menet, ylittävät 20-25 prosenttia kilpailukykyä. Tämä on tärkeä kysymys että sellaista markkinataloutta, että me luomme puitelainsäädännön Euroopan tasolla, joka luo yhtäläiset toimintamahdollisuudet kaikille. Sveitsissä olemme nähneet, miten tällainen kilpailu voidaan organisoida. Siellä on, on todettu, että automaattinen tiedonvaihto on tärkeää, mutta se, että on myöskin yhteinen yhtiöveropohja, se puuttuu näistä ehdotuksista. Siksi kysynkin, milloin voimme odottaa, että tällaista tulee. Ja nyt on myöskin Yhdysvalloista tuleva hyökkäys. Siellä Yhdysvaltain äh, hallitus äh, haluaa tehdä painostusta, näkee, että amerikkalaiset yritykset jäävät, tulevat tässä huonompaan asemaan on tärkeää, että myös Yhdysvallat liikkuisi, niin että me yhdessä, Yhdysvallat ja eurooppalaiset, maailmanlaajuisesti saisimme aikaan paremmat puitteet, joka voisi estää tällaisen aggressiivisen verosuunnittelun tulevaisuudessa. Kiitos ja Guen puolesta edustaja Demaasi puolitoista minuuttia. Moskovisi. Herra Moskovisi, äh, senaattori Ben Nandes, joka on äh, valtavirran ehdokas presidentivaaliehdokkaaksi on saanut hyvän tuloksen Ajovassa. Hän on yhtä järkyttynyt kuin minunkin ryhmäni siitä, että työtä tekevät, työtä tekevät ihmiset ovat tyhmiä, kun samaan aikaan maailmanlaajuiset yritykset googlevat maksaveroja. Yhä useammat ihmiset Yhdysvalloissa ja Euroopassa ovat pöydistyneitä tästä. Junckerin komissio kuitenkin jatkaa vanhaan malliin. Tämä on kolmas veropaketti ja siitä huolimatta Lux Leaks voisi aivan hyvin toistua. Edelleenkin yritykset voivat 30 prosenttia veroistaan siirtää alhaisen veroasteen maihin. Silloin ne noudattavat juuri suurin piirtein sitä, mitä OECD ylipäätään pitäisi hyväksyttävänä. Mutta 60 prosenttia verosaisivat olla veroparatiiseissa emämaan, varsinaisen toimintamaan verotason alapuolella. Ja OECDssä pidetään vähennystasolla 10 prosenttia, jokainen sihteerikin maksaa tätä kautta enemmän veroja kuin Google ja muut. On sanottu, että LuxLeaksin pitäisi oikeastaan olla eu mutta samana kuitenkin toimitaan niin kuin EUssa ei olisi mitään veroparatiiseja. Mitään mustaa listaa ei ole olemassa. EU ei tätä kautta voi ottaa aggressiivisen verokilpailun alueella ottaa mitään johtavaa roolia. Tällainen komissio, tällainen arkajalkaisuus on jotakin sellaista, mitä tavalliset rehelliset veronmaksajat eivät voi enää hyväksyä. Kiitos ja vihreiden puolesta Jolie puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. Esittelemänne ehdotukset ovat jälleen uusi askel siinä, että voidaan torjua suurten eurooppalaisten yritysten veron välttelyä. Tällainen vientivero tai olisi hyvä, koska sillä voitaisiin puuttua varojen siirtämiseen EUn ulkopuolelle. Kuitenkaan nämä toimenpiteet eivät vielä riitä, koska jäsenvaltiot eivät kaikista pahinta verosuunnittelua tällä tavalla lopeta. Siksi pitäisi vahvistaa tätä tekstiä ei voi muuta sanoa kuin, että jos ei edistytä tarpeeksi nopeasti, niin ensimmäisenä vastuun kantavat yhä enemmän jäsenvaltiot, joissa julkisen puheen taustalla kuitenkin käydään verokilpailua. Kolme prosenttia kymmenen vuoden aikana antoi Osborne Googlelle veroetuja, verohelpotuksia. Ja se on vastoin eurooppalaista kilpailun ajatusta herra Moskovisi, siksi täytyy nyt voida puuttua tähän. Euroopan parlamentti ja kansalaisyhteisö haluavat, että hallitukset ovat selkä seinää vasten niin, että seuraavassa kuussa eh, BEPS ehdotukset saadaan hyväksyttyä ja kaikissa 28 jäsenvaltiossa myös noudatetaan sitä. Siksi pitää tukea maakohtaisen raportoinnin julkisuutta, julkistamista, ei pelkästään neuvoston tai valtiovarainministeriöiden käytävillä, vaan ihan yleisesti. Nyt tässä suurten ryhmien etuja vain ajatellaan. Aker EFDD, puolitoista minuuttia. There is a reason why tax should be decided by... On syy sille, miksi jäsenvaltioissa pitäisi päättää verotuksesta eikä Euroopan unionissa. Kulttuurierilaisuus kautta Euroopan mantereen merkitsee sitä, että jokaisella jäsenvaltiolla on omat asiansa, jotka ovat niille tärkeitä ranskalaisilla viini, saksalaisilla teollisuus, espanjalaisilla turismi. Eihän niistä olisi kliseitä muodostunut, jos ei siinä olisi totuutta taustalla. Jokaisen kulttuurin täytyy kyetä heijastelemaan verojärjestelmässään omia vahvuuksiaan. Vero on sellainen asia, jota jäsenvaltioiden täytyy käsitellä monenvälisesti, ei EUn, sillä EUn ratkaisu kaikkiin ongelmiin on harmonisointi. Kilpailu jäsenvaltioiden välillä ja verotus rohkaisee myös siihen, että voi, näin maat voivat saada parempaa vastennetta rahoilleen. Google yhtenäismarkkinoilla sai kerätä yhtiön verotuksensa kaikkein matalimmalta verotusalueelta – EUn ratkaisu ei ole porsarekien tukkiminen, vaan verojen piilottaminen kautta EUn. Ja sellaiset yritykset ajetaan koko alueelta pois ja ne vievät samalla tuhannet työpaikat mennessään. Jos joku ajattelee, että yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja olisi hyvä asia, niin katsokaapa mitä ALVlle tapahtui. EU-lainsäädännön puitteissa nyt täytyy jäsenvaltioiden rukoilla lupaa komissiolta, jotta ne voivat laskea ALVtä, mutta veroa voi aina nostaa. Ihan vapaasti. Katsotaan, katsotaanpa Green Dealia, energiasäästöä materiaaleissa. Tietysti se on hyvä politiikka. Lämmityslaskut pitävät pysyvät alhaalla ja ihmiset lämpiminä talvella. Mutapa EU teki. Se vei koko sopimuksen tuomioistuimeen ja nyt se on mennyttä. Se tapettiin ö, ei toimensa valittujen tuomarien toimesta. Näin EU jatkuvasti tukahduttaa innovoinnin. Kaikki, jotka ovat sitä mieltä, että mm. yhtiöverotus EUsta olisi hyvä ajatus, ovat kyllä täysin järjettömiä ja EUn vahingollisen politiikan vuoksi saattavat myös itse joutua työttömyksi. Kiitos. Edustaja Kappel, kaksi minuuttia ENF-ryhmästä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen Moskovici. Ansovret Google on markkinapääomissa 155 miljardia dollaria kaikkein arvokkain yritys maailmassa. Saman aikaan tuo yritys, eh, italialaiset viranomaiset pelkävät, että 2013 se on 227 miljoonin e- euron edestä eh, harjoittanut veropetosta. Ja sama myöskin eh, Britannian hallituksen mukaan veroja olisi maksettava 117 miljoonaa. Google käyttää näitä säästömalleja – EU- maissa ja LuxLeaksin kautta suuri yleisö on tullut tällaista toiminnasta tietoiseksi. Tax erityisvaliokunta on tehnyt mietinnön ja sen mukaan joka vuosi 119 miljardia euroa menetetään epämielisten sääntösten kautta, tehottoman verojen kerun kautta. Ja tämä on toiminta, jota EU- ja sen valtiot eivät enää voi kestää täytyy pystyä toimimaan aggressiivista verosuunnittelua vastaan samaan oikeudenmukaista, reilua verokilpailua. Ja tässä asiassa se, että saattaa siinä aikaan äh, reilua verokilpailua, siinä komission tulisi toimia kolmen pilarin pohjalta se, että sitten tehokasta verojen toimintaa parlamentti on taksi ykkösessä tullut tässä hyvin aktiivinen, taksi kaksi tulee myös, ja, ja se, että komissio tulee tekemään direktiivi, joka liittyy veronmaksun välttämättä vastaan, äh, on hyvin tärkeää, koska sinähän pyritään siihen, että verot maksetaan siellä, missä, ne, missä tulotkin syntyvät. No, Ferberimielisen osalta tulisi myöskin automaattista tiedonvaihtoa, ja komissio haluaa nyt sitä direktiiviä työstää uudestaan direktiivin, joka koskee hallinnon viranomaisten välistä yhteistyötä. Tämä on hyvin tärkeää. Ajattelen myöskin tätä maakohtaista raporttia, niin se on hyvä asia. Iloinen uutinen on se, että jäsenvaltiot seitsemän kuukauden sisällä joutuvat panemaan toimeen tämä automaattisten tiedonvaihdon. Tärkeää on se, että saadaan aikaan yhtenäiset kilpailuedellytykset. Kaikille pk-yritykset maksavat 30 prosenttia veroja enemmän yleensä kuin monikansalliset yritykset. Tämä on lopetettava on saatava aikaan myöskin ulkoinen strategia, on osoittava, mitkä alueet ovat veroparatiiseja. Vain tällä tavalla voidaan mahdollistaa reilu verokilpailu sekä jäsenvaltioiden että yritysten kannalta. Kiitos ja sitoutumattomista epitideios. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, signore Presidente. Προκειμένου να προσελκυθούν επενδυτές και να υπάρξει βιώσιμη... Kiitos, puhemies Jotta nyt suojataan in, sijoittajia ja edistetään talouskasvua, niin verorasitus pitää jakaa tasapuolisesti yritysten kesken. Globalasi, globalisaatio, tekninen kehitys vaikuttavat suures, suoraan talouden kehitykseen ja monikansallisilla yrityksillä on mahdollisuus äh, käyttää verosopimuksia hyväkseen ja pakoilla joidenkin valtioiden verotusta. Ja tällä tavalla monikansalliset säästävät rahaa veronmaksajien kustannuksella. Siksipä on otettava huomioon meidän maidemme erityispiirteet ja verotusta voidaan jakaa tasapuolisesti vain kansallisella tasolla. Siellä sopivalla politiikalla voidaan puolustaa pk-yritysten etua, koska ne ovat sekä kansallisen että EU-talouden selkäranka. Pitää välttää se, että poistetaan, lopetetaan tuhansia työpaikkoja, niin kuin Kreikassa on ollut joidenkin vuosien ajan. Täytyy toteuttaa sellaista harjoittaa talouspolitiikkaa, joka toimii ja tehtävä yhteistyötä muiden maiden kanssa, jotta monikansalliset yritykset eivät voi näin tehdä. Ego. Ja sitten Sandra Pirgaan. Komissario. Puhemies, komission jäsen esitelty viime viikolla komission paketti, ja, joka esitteenä oli komission jäsen Moskovici epäilemättä noudattaista linjaa, jolla pyritään välttämään tällaista aggressiivista verosuunnittelua, jota jotkin monikansalliset yritykset harjoittavat, joka vahingoittaa pk-yrityksiä ja myöskin julkisia talouksia Euroopassa. Tämä on todellakin hyvä alku. Euroopan unioni menettää miljardeja joka vuosi siksi, että jotkin jäsenvaltiot harjoittavat tällaista verosuunnittelua. Tätä rahoja voitaisiin käyttää julkisiin palveluihin, koulutukseen ja, tai myös siihen, että saataisiin aikaan työpaikkoja ja kasvua julkisella sektorilla. Me emme voi suvaita sitä, että kansalaiset ja yritykset, ennen kaikkea pienet ja keskisuuret yritykset, osoittavat sitoutuneensa siihen tavoin, että maksavat enemmän siksi, että jotkin suuret yritykset pyrkivät välttämään veronmaksua. Tässä olemme tehneet paljon työtä TAX-valiokunnassa niin, että saisimme koottua tietoa siitä, mitä on tapahtunut viimeisenä vuosina ja näkisimme, mitä on tapahtunut suurten yritysten ja yhden jäsenvaltioiden kanssa. Ja siksi on tärkeää, että saadaan avoimuutta, minkä pitää ollakin keskipisteessä. On tärkeää, että meidän pitää varmistaa ja taata se, että ei toisteta menneisyyden virheitä. Täytyy saada aikaan unionin tasolla toimintaa, tällaista verotuksessa toimintaa vastaan, monikansallisyrityksiä vastaan, niin, että ne joutuvat ottamaan samoja pelisääntöjä kuin kaikki muutkin. Hyvät naiset ja herrat, minä uskon, että viime viikon esitys on hyvä lähtöpiste ja uskon, että voimme pyytää komissiota, että tämä pannaan toimeen niin, että tämä mahdollisimman pikaisesti toteutuu. Minä voin taata hänelle tässä asiassa tämän salin tuen. Kiitos puhemies, kiitos komission jäsen. Kiitos ja sitten Simon Peter, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. On hyvin mielenkiintoista kuulla tänä aamuna, mitä herra komission jäsen Moskovissin esittämät jäsenet saavat aikaan talossa. Toisaalta on niitä, jotka sanovat, että yritykset ovat maitolehmiä, lypsylehmiä, että meidän pitäisi vähentää verotosta ja että pitää mielessä, että suurtkaan yritykset maksavat yhden prosenttia vähemmän. Mitä tarkoittaa vähemmän? Ei ollenkaan veroja. Ja sitten toisaalta sitten sanotaan, että komissio harjoittaisi toimintaa, niin kuin mitään olisi tapahtunut. Tällä tavalla me itse asiassa väheksymme itse tekemäämme työtä. Viime kuukausina taksvaliokunnassa loimme sen ilmas, ilmapiirin, jonka ansiosta komissio tänään ja viime kesänä saattoi tehdä ehdotuksia, jotka me pitemmälle kuin mikä oli mahdollista viimeisen kymmenen vuoden aikana. Meidän täytyy komission kanssa yhdessä vetää yhtä köyttä. Meidän on varmistettava se, että yritykset, olivatpa minkälaisia yrityksiä tahansa, Monikansalliset tai muut yritykset, jotka toimivat monikansallisella tasolla, maksavat reilun veron verotuksen mukaisesti niin, että ne ylipäätään maksavat veroja. Jos me haluamme tätä, silloin meidän pitää kuitenkin huolellisesti ja rauhallisesti katsoa komission ehdotuksia. Ja silloin voimme myöskin sanoa, että komissio voisi olla rohkeampi tukea komissiota menemään pitemmälle kuin mitä se tänään on esittänyt. Niin, että ei pelkästään tapahdu julkista raportointia siitä, missä mikin yritys maksaa, miten paljon veroja, ja että yritykset, joilla on yli 750 miljoonan vuotuinen liikevaihto. Meidän pitäisi kaikkia suuria yrityksiä jo, niin muuallahan ne on määritelty, nimittäin 40 miljoonan ö, vuositason liikevaihdon tason, tasolla suureksi. Ja silloin tätä kautta saattaisi vedettyä mukaan kaikki yritykset, useimmat yritykset, jotka toimivat monikansallisesti, ja silloin voitaisiin saada aikaa toimenpiteitä, joilla saataisiin enemmän aikaa. Avoimuus on tässä tärkeä. Maakohtainen raportointi, joka saatetaan vain jäsenvaltioiden nähtäväksi estää sen, että syntyy riittävästi avoimuutta, joka mahdollistaisi, että komissio voi toimittaa te tehtävänsä, parlamentti voi tehdä tehtävänsä ja uskoakseni tässä avoimuudessa komissio, parlamentti voi antaa teille tarvittavan tuen. Edustaja Simon, täällä olisi sininen kortti Kristofolus. Otatteko sen vastaan? No niin, olkaapa hyvä, edustaja Kristofolus. Kukaan ei epäilekään sitä, ettemmekö me taistelisi veronkiertoa vastaan. Mehän haluamme, että monikansalliset yritykset maksavat verotuksensa, veronsa aivan kuten muutkin. Lisäksi ei saa unohtaa sitä, että me emme saa joutua tilanteeseen, jossa me emme erottele lainkaan verokantoja. Varsinkin jos verotusta nostetaan sillä se vaikuttaisi erittäin haitallisesti PK-yrityksiin ja kaikenlaisiin muihin yrityksiin, jotka jättävät Euroopan unionin. Eli aiotaanko tässä puuttua sellaisten yritysten toimintaan, jotka käyttävät hyväkseen täysin kohtuullisia verokantoja. Mielestäni on tärkeää, että me tee tässä suhteessa virhettä, kun haluamme puolustaa Euroopan unionia. Muistuttaisin, että 30 sekuntia voi vain käyttää kysymyksen esittämiseen. Olkaa hyvä seuraava puhuja. Me emme oikeastaan puhu tässä yhdenmukaistetusta verokannasta, vaan yhdenmukaisesta tavasta mitata veropohjaa. Siitähän nyt keskustellaan. Halutaan tietää, kuka maksaa ja kuinka paljon veroa näin. Jäsenvaltiot saisivat kunnon edellytykset puuttua ongelmaan asianmukaisella tavalla näin, että yritykset eivät voi sataprosenttisesti kiertää verojen maksamista. Se olisi jo sinällään voitto, jos tunnutettaisiin, että veropohja voitaisiin mitata yhtenäisellä tavalla. Vasta sitten sen jälkeen voidaan arvioida, onko niin, että suuryritykset maksavat riittävästi veroja, että jouduta nykyisin tilanteeseen. Kiitos herra Simon. Edustaja Fox, puolitoista minuuttia. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen. Voin varovaisesti toivottaa tervetulleeksi nämä uudet yritysveropaljastusvaatimukset. Näin monikansalliset yritykset antavat vuosittain tietoa myynneistä, tu- tuotoista veroviranomaisille. Se on tärkeää, että voidaan tarttua veron välttämiseen. Yritysten kuningaskunta on kiinnittänyt suurta huomiota verotusavoimuuteen ja oli yksi niistä jäsenvaltioista, jotka lähtivät liikkeelle G20 OSC OECD-veropohjan murentamisvoittojen siirtohankkeessa. Komissio on ihan oikeassa, kun se väittää, että jäsenvaltiot eivät voi tarttua tähän ongelmaan yksin. Mutta minä toivon, komissaari, että ymmärrätte senkin, että EU ei voi tarttua yksin tähän ongelmaan myöskään. Se täytyy hoitaa kansainvälisesti, eikä, pelkästään, eikä niinkään Euroopan tasolla. Minä pelkään sitä, että on sellaisia tahoja komissiossa ja täällä parlamentissa, jotka näkevät tämän ongelman toisena tekosyynä suuremmalle Euroopan osuudelle toimia. Minä en tue sellaisia suunnitelmia, jotka liittyvät yhteiseen yhdenmukaistettuun yritysveropohjaan. Tässä puhutaan liikaa jäsenvaltioiden oikeuksiin päättää omista veropolitiikoistaan. Jos toimittaisiin OECDn kautta, näin varmistaisimme sen, että jäsenvaltiot eivät täytä vain velvoitteitaan, vaan myös pysyvät kilpailukykyisenä kansainvälisillä markkinoilla. Meidän täytyy varmistaa se, että monikansalliset yritykset maksavat reilun osuutensa veroista. Paras tapa varmistaa tämä on pitää veroprosentti alhaalla ja verokoodistot selkeinä yksinkertaisena. Kiitos. Edustaja Fox. Edustaja Fox, teille olisi kysymys. Edustaja Etheridge esittäisi. Hyväksyttekö edustaja Etheridge, olkaa hyvä. Thank you and good morning, Mr. Fox. Um... Kiitoksia. Huomenta, herra Fox. Mielenkiintoista kuulla, kuinka puheessanne puhuitte kilpailusta, vapaasta yrittämisestä, siitä, että pitäisi e, rajoittaa EUn laajuisten yritysverojen taso. Onko tämä sellainen, joka teistä on raja? E, siinä kohtaa yhdistynyt kuningaskunta sanoisi aina ei. Jos ollaan menossa tähän suuntaan, mikä olisi teidän päätöksenne kansanäänestyksessä, jos nyt tällainen yhteinen yritysvero olisi osa kokonaispakettia? Uh, Kiitoksia kysymyksestä. Minä olen tyytyväinen, että veropolitiikka jää jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan. Jäsenvaltiot säilyttävät veto-oikeutensa. Olen aivan varma, että oli sitten konservatiivihallitus vallassa nyt tai myöhemmin, niin varmasti epäisi tällaisen yhtenäistetyn yhtiöveropohjan. Enpä usko, että niitä tulee käyttöön. Fox. Kiitoksia herra Fox, edustaja van Nieuwenhuizen. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies. Puhemies, tässä on nyt käsillä paketti veronkierrosta, aggressiivisesta verosuunnittelusta ja kuinka niihin puututaan. Ja tämä on todella tarpeen, koska olemme samaa mieltä siitä, että kaikkien on maksettava reilu osuutensa veroista työntekijöiden, pk-yritysten, mutta myös monikansallisten yritysten. Ne eivät saa poiketa linjasta. Vaikuttaa siltä, että tässä tehdään paljon hyviä asioita, mutta tämä ei oikein vielä riitä, että näistä puhutaan. Ne pitää saada tehtyä ja tehtyä hyvin. Ja mielestäni on vähän jätetty käyttämättä se mahdollisuus, että olisi tehty kunnollinen vaikutusarviointi. Minusta on vahinko, että ei ole otettu kunnolla huomioon kansainvälistä kontekstia, jossa meidän on toimittava säilyttääksemme kilpailukykymme. Ja tässä on hyvin paljon epäselvyyttä hyvin väljissä määritelmissä. Näin syntyy epäselvyyttä ja ehkä erilaisia tulkintoja ja tämä vie kaiken viime kädessä oikeusistuimeen käsiteltäväksi ja me saamme paljon tekemistä juristeille, eihän tässä se ollut tarkoitus. Joten me tarkastelemme näitä ehdotuksia huolellisesti ja siltä osin kuin tarpeen pyrimme niitä parantamaan. Kiitoksia. Kiitos. Hyvä edustaja, teillä olisi kysymys. Sen esittäisi Edustaja Grappini, hyväksyttekö? Grappini, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia, te puhuitte vaikutuksista, jotka ovat välttämättömiä tilanteessa. Ja niin kuin komissaari sanoi, että PK-yritykset kestävät, maksavat kolme kertaa enemmän kuin suuret ylikansalliset yritykset veroa. Oletteko te sitä mieltä, että kyseinen komission paketti ratkaisee Small Business Act-ongelman tässä pk-yrityksille? Niin, puhemies, tällä hetkellä en voi tätä arvioida, mutta minusta on ikävää, että kun ajatellaan paremman sääntelyn pakettia, jonka vara puheenjohtaja Timmermans on esittänyt. On ikävää, että tässä mielessä PK-yrityksiä ei ole otettu mukaan. Silloin niidenkin ehdotusten arvo olisi voitu arvioida paremmin. Ja nyt meidän täytyy parlamentaarikkoina omalla vaikutusarviollamme lähteä tätä tekemään. Mielestäni tässä jätettiin hyvä mahdollisuus käyttämättä. Seuraavaksi edustaja Matias, puolitoista minuuttia. Kiitoksia kovasti puhemies. Komission jäsen, vaikkakin aikomukset olivat hyvät ja hyvää tahtoa löytyi komissiossa, olen edelleen sitä mieltä, että tämä ehdotus ei ole riittävän hyvää. Kun ajatellaan Lux Leaksia ja sen jälkimaininkeja, niin olemme nähteen, että koko Euroopan hanke on joutunut tuhan alle, kun suuryritykset välttelevät veronmaksua. Se ei auta sitten rahan saamista jäsenvaltioiden kirstuihin, kouluja, sairaaloita ja niin edelleen varten. Näin työtä tekevät ihmiset ja PK-yritykset joutuvat kantamaan suuremman taakan. Minulla ei ole mitään maakohtaista raportointia vastaan. Ei minulla ole myöskään mitään sitä vastaan, että tämä olisi vielä läpinäkyvämpää, mutta minä kysyisin tietokomission jäsen, milloin me todella vakavasti tartumme väärinkäytöksiin, joihin suuryritykset ovat syyllistyneet, että puututaisiin kunnolla myös veroparatiiseihin. Ja milloin ruvetaan katsomaan, mikä on yrityksen toimipaikkaa ja miten välttyä näiltä skandaaleilta. Euroopan kansalaiset haluaisivat luottaa Euroopan unionin komission jäsen, mutta jotta kansalaiset voisivat luottaa Eurooppa-hankkeeseen. Meidän täytyy mennä vielä pidemmälle ja taata, että ihmiset ovat yrityksiä arvokkaan. Kiitoksia edustaja Scott Cage, puolitoista minuuttia. Thank you, President. I'm... Kiitoksia puhemies. Olen vakuuttunut, että komission veropaketti on, osoittaa aitoa tahtoa saada suuret yritykset muuttamaan su- mukavia suhteitaan hallituksen verotuksellisesti tämän e- tämä pitää loppua, että suositaan näitä suuria yrityksiä ja pienten kustannuksella, mutta olen ikään samaa mieltä brittivaltiovarainministerin päätöstä. Ehkä hän voisi tehdä jotakin radikaalia kyllä Lontoossa, mutta Brysselissä hän tekee kaikkensa varmistaakseen sen, että nämä ehdotukset eivät muutu laiksi, joten olin iloinen nähdessäni, että hän vaati kan- maakohtaista tiedottamista verosopimuksista ja voitoista, mutta ehkä hänen pitäisi tarkastella, miten hänen joukkonsa toimivat täällä parlamentissa, jotka hiljattain vastustivat päätöslausesta, koska täällä edustamme pieniä kansalaisia, pk-yrityksiä. Olemme väsyneitä tähän verokilpailuun ja vieläkin väsyneempiä kun kilpaillaan veroretoriikasta. Olemme kyllästyneitä politiikkaan, jotka päästävät oikeat äänet silloin, kun tulee uusin skandaali, mutta sitten kuitenkin suojelevat suuria yrityksiä veropäätöksissään. Vihreissä olemme päättäneet lopettaa yritysten veron kierron ja olen varjoesittelijänä maakohtaisessa raportoinnissa. Tulee seuraamaan, miten Osborne toimii silloin, kun komission paketti pääsee neuvoston pöydälle. Silloin hänen sanansa testataan, miten hän toimii, ja britit eivät tule antamaan hänelle anteeksi, jos hän edelleenkin suojelee suuria yrityksiä, ja hänen sanansa, joita hän esittää, ei ole tarkoitakaan yhtään mitään käytännössä. Kiitos. Edustaja Zanni, puolitoista minuuttia. Tässä ehdotuksessa voidaan sanoa, että tähän sopii se, että tuossa varmasti hyttystä nyt pyritään ampumaan isolla tykillä. Tässä käytetään aivan riittämättömiä keinoja puuttuaksemme iso ongelmaan. Tässä pitäisi olla vielä rohkeampia, että vihdoinkin pitäisi saada myös neuvosto mukaan ja saada kunnon sopimuksen. Me tiedämme varsin hyvin, mikä on jotenkin jäsenvaltioiden veronkanto tapa. Tässä on paljon enemmän puhetta kuin tekoja. Ja täällä pitäisi olla myös alankometten läsnä puheenjohtajavaltiona. Varmasti siellä on jälleen tehty tekemässä sopimuksia yritysten kanssa muiden kumppanien kustannuksella, kuten näiden vuosien aikana on tehty Belgia, Alankomaat, Luxemburgi eli Junckerin oma maa. Euroopan komissio ei sano mitään tästä häpeällisestä käytännöstä, vaikka tietää hyvin, että ei ole Euroopan tasolla tahtoa vaan ihmiset haluavat kilpailla voiton tavoittelussaan ja siinä voittavat monikansalliset yritykset pk-yritysten kustannuksella. Haluaisin todella ymmärtää, miten ihmiset teidän ehdotuksenne ei millään tavalla viittaa maakohtaiseen raportointiin, että se olisi julkista myös, sitä kansalaiset peräänkuuluttavat. Se olisi ainoa tapa tehdä se tehokkaaksi. Läpinäkyvyyden pitäisi olla tässä etusijalla. Vain näin kun olemme tietoisia, miten kaikki toimivat, monikalliset yritykset, jäsenvaltiot, meidän pitäisi nyt eh, ruveta työhön, eikä pelkästään puhua, eikä pelkästään peitellä näitä tietoja, jotka ovat hyvin kompromettoivia. Me olemme kyllä huomanneet se myös taksivaliokunnan työssä. Kiitoksia edustaja Zanne. Edustaja Mono, minuutti, olkaa hyvä. européenne komissaari. Komissio esitti kaksi tekstiä viime viikolla, jotta voitaisiin taistella verosuunnittelua vastaan. Se on hienoa, vaikka myöhään tuleekin. Ranskassa tuomitaan täysin tätä ja sitä, että optimoidaan verotaakka. Rapor- maakohtaisesta raportoinnista puolemme sitä myös. Tämä hallinto vaihtaa tietoja, mutta ei pidä kuitenkaan antaa yritysten taloustietoja eteenpäin. Kuitenkin pahoittelen joitakin kohteita heikohkossa ehdotuksessa esimerkiksi voidaan 30 prosentilla vähentää korkoja. Siinä on 10 prosenttia liikaa. Sitä paitsi voin todeta, että jotkut maat, kuten Italia, yhdistetty kuningaskunta, Belgia, ovat tehneet monikansallisten yritysten välillä erilaisia järjestelyitä aikaisemmista verotaakoista, joita ole maksettu. Nämä valtiot ovat antaneet satoja miljoonia omista kassoista näille yrityksille ja tämä on tietysti jo edistystä. Herra Moskovitsi, me arvostamme samanlaista oikeudenmukaisuutta teidän kohdallanne, kun olitte valtiovarainministerinä Ranskassa. Toivon, että Ranskan hallitus saa samantyyppisiä tuloksia, että voidaan helpottaa veronmaksajien verotaakkaa ja painetta. Niedermayer. Edustaja Niedermayer, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Dear colleagues, uh, Hyvät kollegat, ongelmat, joita tässä ovat nousseet esille, eivät katoa itsestään. Meidän on toimittava. Reilu verotus, niiden suojelu, jotka eivät kierrä veroja, on myös otettava mukaan. Ne, jotka ymmärtävät tämän asialistan, ymmärtävät, että tarvitsemme lisää yhteistyötä ja meidän on sovittava vastavuoroisista tavoitteista. Tässä ei enää ole maakohtaisia ratkaisuja. Siksi olen tyytyväinen komission aloitteeseen, joka perustuu selvään asialistaan. Sen pohjalla on BEPS-hanke sekä komission toimintasuunnitelma ja parlamentin tuki. Tässä pyritään panemaan täytäntöön joitakin keskeisiä BEPS-suosituksia ja minä tuen sitä. Toivottavasti saamme myös neuvostossa valtiovarainministerien tuen tälle. Mutta tämä on vasta alku. Kaikki nämä on pantavaa täytäntöön. Meidän on taisteltava täytäntöönpanon puolesta ei pelkästään EU-ssa, vaan globaalisti. Toisekseen on olemassa riski, että syntyy erityisiä EU-suosituksia, toimintatapasääntöjen parantaminen tai avoimuuden parantaminen ja viimeisenä, mutta ei vähempänä, tämä CCCTB-hanke on hyvin tärkeä. Kyse ei ole siitä, että parannetaan mahdollisuutta veronkantoon, vaan luodaan myös parempi toimintaympäristö Euroopassa toimiville yrityksille. Voitte laskea useimpien tämän parlamentin jäsenten tuen varaan. Toivon, että onnistutte ja saatte Euroopan verojärjestelmästä paremman. Kiitos. Edustaja Baye, olkaa hyvä. No, Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Sveitsin ja LuxLeaks-tapausten jälkeen, kun meillä on myös erityisvaliokunta ollut, meillä on useita veropaketteja, liittyen myös monikansallisiaan. Todellakin te olette nyt asettaneet tavoitetta sen korkealle niin, että saataisiin oikeudenmukaisen verotusta ja solidaarisempaa verotusta Euroopassa. Ei se täydellistä ole, mutta hyvän suuntaan kaikki menee ja sitä on hyvä tehdä täälläkin tukea myös teitä, jotta voitaisiin mennä vielä pidemmälle samaan suuntaan. Jotkut teidän ehdotuksenne seuraavat meidän erityisvaliokuntamme suosituksia. Ne ovat kuitenkin vähän varovaisempia. Me loppumietinnössä ehdotimme, että olisi automaattista tyhjentävää tietojen vaihtoa ja sen valtioiden veropäätöksistä ja nyt tähän on ryhdytty, mutta ei kaikkia suosituksiin ole tartuttu. Se on valitettavaa. vaihtoa kyllä saadaan Mm, ja olette luvannut mennä eteenpäin. se on ihan hyvä. Suosituspaketti on uusi askel oikean suuntaan, jotta voidaan välttyä verovilpeltä ja välttelyltä. Tässä tarvitaan varmasti muitakin suosituksia meidän mietinnöstämme, jos tietojen vaihtoa maakohtaisessa raportoinnissa ja myös yritysveropohjan kohdalla, mutta meidän täytyy välttyä siltä, että monikansalliset eivät kuitenkaan välttele tätä Kyse on nimenomaan niistä, että ne saadaan maksamaan veronsa siellä, missä toimivat, eivätkä veroparatiiseissa. Me tiedämme, että tätä käytäntöä harjoittaa moni yritys, eivät kaikki. Kaikki eivät maksa veroja siellä, missä toimivat, mutta totta kai se olisi tärkeää yhteiskunnalle, että saadaan myös rahoitusta sosiaaliturvalle, koulutukselle, turvallisuudelle ja niin edelleen. Komission jäsen vero paketin te nyt esititte, ja siinä ei sinällään yhtiöverotusta ruveta yhdenmukaistamaan. Tämä toimenpide on totta kai vaikea toteuttaa, mutta näin saataisiin terveempi pohja. Totta kai tässä taivalta vielä edessä on verovilpiä torjuttaa. Toivottavasti parlamentti on tiedä rinnalla, että mennään vielä pidemmälle, koska minä olen ymmärtänyt näistä puheista täällä nimenomaan niin. Kiitoksia edustaja Lukke. Joulutta en kuitenkaan näe paikalla. Ja jos ei ole, niin sitten edustaja Harkkiin minuuttiin arvoisa puhemies olen tyytyväinen tähän veronkiertopakettiin. monet tahot hyödyntävät porsaanreikiä ja kansallisten lakien yhteensopimattomuutta ja maksavat sen takia hyvin naurettavia veroja, joilla ei ole minkäännäköistä yhteyttä niiden tekemiin voittoihin. OECD on arvioinut, että maailmanlaajuisesti vältellään vuosittain 100-240 eh, miljardiin veroja ja EUn tasollakin 50-70 ja kuten sanotaan, ei tällaisen järjestelmän jatkuessa voida saada mitään reilua sosiaalipolitiikkaa meille sanotaan, että tämä ei vielä riitä. EUn haasteena on nyt saada tämä asia globaalina johtajana läpi, koska samaan aikaan ei saada vahingoittaa EUn kilpailukykyä eikä ulkomaisia investointeja. Meidän vastauksemme on oltava suhteutettu. Ei ole kyse vain komissiosta, neuvostosta ja parlamentista, jotka ajavat tätä asiaa. Kuluttajat ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa ja siksi uskon, että julkinen maa maakohtainen raportointi olisi hyvin voimakas väline. Edustaja Viegas, puolitoista minuuttia. Tänään olemme kuulleet, että monikansalliset yritykset eivät maksa verojaan. Olemme kuulleet tämän tänään, mutta näinhän on ollut vuosikymmeniä. Jäsenvaltiot ovat olleet tässä osallisina. Näin tapahtuu, koska on vapautettu vap- taloutta, johtuen pääoman siirroista. Poliitikot ovat mukana suuressa yritysmaailmassa. Tämä veroepätasapaino on tuomittavaa. Olemme nähneet kapitalistista integraatiota, joka on neoliberalistisesti johtanut tähän kaikkeen. Kun tarkastelee tätä pakettia, mistä me löydämme sieltä suurten konsultointiyritysten vaikutuksen, niiden vaikutuksen jäsenvaltioissa. Tästä haluaisin hukan kuulla. Kuka näitä vaikutustutkimuksia on tehnyt maakohtaisessa raportoinnissa? Olisiko se ehkä B, 2VC, joka on mukana myös veropäätöksessä. Mitä tästä maakohtaisesta raportoinnista? Johtaako se sellaisiin tilanteisiin, missä 80-90 prosenttia monikansallista yrityksistä ei kuulu tähän? Entä sitten ihmiset, jotka kätkeytyvät näiden instrumentteiden ja rahoitusvälineiden taakse, jotka siirtävät voittoja veroparatiiseihin ja sitten veroparatiiseista? Aiommeko jatkossakin toitottaa, että tarvitsemme listoja, tarvitsemme tiedonvaihtoa, mutta entä sitten Alankomaat, Luxemburg ja muut maat, Sveitsi? Jatkammeko tällaista vai tartummeko lopultakin itse ongelmaan? Edustaja Lambert, kolme, puolitoista Herra komission jäsen, te tulette Ranskasta. Yhä vähemmän ihmisoikeuksien isänmaa, mutta edelleen, edelleen kuitenkin rakkauden ja romanssin maa, se myönnettäköön. Eli Ranskassa ei kiirudeta halun perään, tiedetään, että esillekin ovat tärkeitä. No ongelmana tässä on vain se, että verotusoikeudessa LuxLeakin, SwissLeaksin, Offshoresleaksin ja niiden jälkeen nämä esileikit eivät tota loppuakseen. Eli jossain vaiheessa meidän täytyy päästä itse toimeen muuten halun kohde ehkä karkaa. No tämä tarkoittaa sitä, että mennään toimeen. Itsekin totesitte, että totta kai saamme maakohtaisen raportoinnin yrityksiä varten, ja se olisi myös julkinen, te itse sitä puolatte, ja kyllä minä uskon teitä. Eli monikansallisten yritysten täytyy ilmoittaa ei pelkästään mitä maksavat veroja, vaan missä toimivat, kuinka paljon henkilöstöä on, minkälaisia sopimuksia ovat tehneet kaikissa maissa, ja niin tämä tieto olisi sitten käytettävissä kaikille kansalaisille. Ja meidän täytyy tämä toteuttaa kokonaisuudessaan, myös OECD suosituksen, mutta teidän paketissanne, joka nyt kerrankin ansaitsee paketin nimen, ette unohtaneet mui, joitakin asioita esimerkiksi, että siellä olisi kahden keskustelmiksi tiettyjä lausekkeita. Se onkin nyt vain suosituksen eikä velvoitteena. Lisäksi suositukset, jotka liittyvät ulkomaisten hallitsemia yrityksiä, eivät ole myöskään huomioitu kokonaisuudessaan. Täytyy mennä vielä pidemmälle. OECD ei ole hoitanut kaikkea, ja varsinkin jos ajatellaan näitä patenttibox-laatikoita, niin OECD on niin sivuttanut kokonaan, ja ehkä teitä pitäisi tämä tyhjä aukko täyttää. Te, teille on suosituksia tehty, ja nyt voidaan saada aika lainsäädäntöä. Me tarvitsemme nyt myös yhteisen yhdistetyn pohjan, eli todellakin voitto jaetaan jäsenvaltioiden kesken objektiivisesti totta kai aina pitää vähimmäistason mielessä. Tavallaan tämän puheessanne jo totesittekin, minä kyllä uskon, että te ryhdytte toimeen, mutta ryhtykää sitten. Ja nyt on todella korkea aika ryhtyä toimeen. Mutta nyt voi vain tarttua to- tosiasioihin. Ovatko jäsenvaltiot Pierre Moskoviisin lailla huolissaan verotuksen oikeudenmukaisuudesta? Jos ajatellaan joitakin reaktioita, Luxemburgia, Alankomaita, minun maatani ja Vestagerin päätöksiä hiljattain, niin minulla on vähän epäilykseni. Eli miten saataisiin heidät kelkkaan mukaan. Ja minä uskon, että meidän yhdessä pitäisi parlamentin ja komission kehottaa nyt ryhtyä toimiin, että päästäisiin eroon näistä skandaaleista, verosodasta. Ja todella suurin uhri on pieni veronmaksaja sekä yksityiset että yritykset. Kiitoksia edustaja Mats minuuttiin. Pane komissaari, podle vás daňová konkurence... Kiitoksia Arvoisa herra komission jäsen, teidän mielestänne verokilpailu on huono asia. Minusta taas korkeat verot ovat huono asia. Verokilpailu suojelee veronmaksajia äärettömän korkeilta veroilta. Esimerkiksi Sveitsissä perustuslaki on veronmaksajien suojana. Se mahdollistaa sen, ettei veroja voida nostaa loputtomiin. Verokilpailu on ainoa mahdollisuus veronmaksajille. Te puhutte aggressiivisesta verosuunnittelusta, mutta minun mielestäni teidän pyrkimyksenne ovat aggressiivisia pyrkimys äh, vähentää verokilpailua. Te sanotte haluavanne vallankumouksen verojärjestelmään, mutta ei teillä ole oikeutta tällaiseen vallankumoukseen. Eivät perussopimukset anna EUlle oikeutta yhdenmukaistaa veroja. Te viitaatte perussopimusten artiklaan 115, mutta se koskee sisämarkkinoita, ei veroja. Uskon, että teidän tavoitteenanne on e, erilaisilla kikoilla saada veroja muista maista oman maanne kassaan, omaan valtion kassanne. Jos teitä Ranskassa häiritsee se, että yritykset lähtevät, koska verot ovat liian korkeat, kehottaisin laskemaan veroja, jotta yritykset eivät lähtisi. Kiitoksia edustaja Rosati, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, arvoisa komissaari, veron kiertoilmiö, veron välttäminen tarkoittaa sitä, että verotulot vähenevät jäsenvaltiossa. Tämä johtaa epäreiluun kilpailuun yritysten kesken. Olen samaa mieltä siitä, että kun yritetään ratkaista tätä ongelmaa tapaus tapaukselta yksittäisissä jäsenvaltioissa, Tähän mennessä tällainen ei ole tuloksia tuottanut. Siksi olen tyytyväinen komission ehdotukseen radikaalisesti vähentää tällaista toimintaa niin hyväksymällä ehdotus, jossa on mukana myös direktiivi veron välttämisestä ja parannettu direktiivi hallinnollisesta yhteistyöstä maiden välillä. Avainkysymys on veron välttämisdirektiivi, joka perustuu kuuteen instrumenttiin, jolla pyritään toimimaan veronkiertoa vastaan erityisesti väline, joka, jolla voidaan säädellä paremmin sääntöjä, laaditaan mekanismeja verojärjestelmien kesken ja pyritään rajoittamaan monikansallisten toimintaa ja haitallista toimintaa ja kielle. Tällaiset ehdotukset, niitä on jo tullut BEPS-aloitteen yhteydessä, kun on peräisin OECDstä, mutta korostaisin, Kaikessa tässä pitää noudattaa perussopimusten kirjainta ja erityisesti toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta. Minkälaista veroharmonisaatiota ei pidä toteuttaa. Myös näiden uusten asetusten ei pitäisi olla taakkana yrityksillemme. Kiitoksia. Edustaja Kufut, kaksi minuuttia, ole hyvä Jeppe. Thank you, Mr. President. Uh, dear Commissioner. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Ensinnäkin haluaisin kiittää kovasti siitä, että te esittelitte veropaketin. Se on hyvin iso askel kohti oikeudenmukaisempaa verojärjestelmää Euroopassa. Epäilemättä monikansallisten yritysten, monikansallisten yritysten verokierto on suuri uhka kansallisvaltioille ja oikeudenmukaiselle verotukselle. 2000 euroa per asukas menetetään. Niin paljon se maksaa siis tämä vero vilppi ja veron kierto. Se on ihan kammottava, miten se maksaa yhteiskunnillemme. Ajatelkaa, mihin tätä rahaa voisi käyttää kouluille, koulutukseen, työpaikkoihin, hyvinvointiin. Tämän lisäksi olen sitä mieltä, on erittäin tärkeää puhua yhdestä periaatteesta, kun kansalaiset huomaavat, että monikansalaiset maksavat lähes nolla veroa miettivät, toimiko valtio ylipäätään enää. Kun kansalaiset huomaavat, että Belgia on antanut 35 monikansalliselle yritykselle laittomia helpotuksia, niin huomaavat, että nämä yritykset ovat paljon voimakkaampia kuin valtiot. He huomaavat, että järjestelmä on epäoikeudenmukainen. Yritykset ja maat rikkovat lakia. Heidät on saatava oikeuden eteen. Eli miten voitaisiin korjata tämä rikki mennyt järjestelmä? Ensinnäkin uskon, että meidän täytyy saada aikaan läpinäkyvyyttä, valoa siksi, että monikansalliset yritykset toimivat nimenomaan varjossa, käyttävät porsareikia hyväkseen. Minä olin Sveitsin kanssa tehtävän sopimuksen esittelijänä parlamentissa ja siksi tiedän, että läpinäkyvyys on oikea tie eteenpäin. Avoin tieto on tärkein peruspilari yhteistyössä yritysten ja veroviranomaisten kesken. Kuten sanoitte, me tarvitsemme nimenomaan julkista maakohtaista raportointia niin, että näemme, että monikansalliset yritykset maksavat veronsa. Kaikki maksavat veronsa. Siksi kysyn teiltä ja vetoan teihin, että saadaan tällainen julkinen raportointi. Se takaisi oikeudenmukaisen verotuksen niin, että hyvinvointivaltiokin säilyisi. Kiitos. Edustaja Ruohonen Lerner, minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Yritysverotusta koskeva toimivalta on tällä hetkellä kansallisvaltioiden käsissä. Tämä on ongelmallista, sillä aggressiivinen verosuunnittelu on luonteeltaan monikansallista. Yhdynkin parlamentin joulukuisen päätöslauselman suosituksiin ja toivon, että ne heijastuvat myös komission työssä on selvää että kansallisten veropolitiikkojen nykyistä parempi koordinointi on ainoa tapa kitkeä pois verojärjestelyt jotka suosivat monikansallisia yrityksiä pienten ja keskisuurten yritysten kustannuksella ja suosittuhan on. facebookin perustaja zuckerberg kohautti joulukuussa kun hän ilmoitti luovuttavansa yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen. hieno teko toki herra zuckerberg olisi voinut maksaa myös veronsa. auttakaamme häntä tässä työssä. Kiitoksia. Sitten edustaja Ferber, puolitoista minuuttia. Kiitokset puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat Aluksi haluaisin todeta, että olemme kaikki samaa mieltä siitä, että veropetoksen ja epäreilun verokilpailun välistä taistelua on tehostettava, mutta olisin iloinen, jos se, jonka tässä lähinnä pitäisi toimia, toimielimenä tai jäsenvaltioiden edustajana, niin onhan se nyt vähän hämmästyttävää, että neuvoston rivit ovat tyhjät. Yksi tärkeimmistä syntipukeista, eli tällä hetkellä puheenjohtajana toimiva neuvoston edustaja ei ole paikalla. Sekin on aikamoinen osoitus asiasta. Minä olen hiukan pettynyt siihen, että syntiset eivät osallistu keskusteluun, kun taas me parlamenttina, ja haluan erityisesti korostaa, että te komission jäsenenä teette aivan oikeasuuntaisia ehdotuksia, eli ajamme reilua kilpailua verojärjestelmään, mutta nimenomaan reilua, ei epäreilua. Ja siinä mielessä olen hyvin tyytyväinen näihin ehdotuksiin ja toivon, että jäsenvaltiot, jotka OECDn tasolla ovat sopineet tästä, että vähintään BEPS-aloitetta tuettaisiin, myös tekisivät jotakin. Minä olin aikoinaan esittelijänä veroasiassa, jossa jäsenvaltiot eivät olleet kovinkaan innokkaita, kun oli kyse siitä, että hiukkasen saataisiin avoimuutta veropäätöksiin, joten toiveeni on, että neuvosto tarttuu asiaan vähän tomerammin ja kannustaisin kyllä komissiota tekemään meidän kanssamme tiivistä yhteistyötä, painostamaan jäsenvaltioita, jotta veronmaksajien etu toteutuu. Hehän eivät voi verovelvollisuudeltaan välttyä. PK-yritykset, tavalliset työntekijät, heidän etunsa on, että saamme aikaan hyvän ratkaisun. Kiitos. Kiitos edustaja Morel. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä, Emmanuel. Oui, merci, Kiitos puhemies komission jäsen Moskovisi totesi, että täytyy nopeasti toimia ja selkeästi. Varmasti me olemme kaikki samaa mieltä tästä tavoitteesta. Siksi hänen esittelemänsä toimenpiteet kiistatta ovat myönteinen merkki. Minä olen kuullut kollegojen sanovan täällä, no, eivät nämä toimet ihan ole vaatimusten tasolla, kun ajatellaan, mitä kansalaiset legitimisti ovat LuxLuxin jälkeen peräänkuuluttaneet, mutta kollegat, on hyvä myös pitää mieltä, että kuinka paljon tässä on jo kuljettu, kuinka paljon ehdotuksia on nyt esillä, jotka olivat aivan mahdottomia ajatella joitakin vuosia sitten. Pitättekö myös mielessä, missä sitä muutosvastarintaa on, herra Lambert, ei se niin ole komissio niinkään, eikä komission jäsen Moskovisi, vaan neuvosto, joka ei tietenkään halua tämän menevän eteenpäin. Ja pidettäkö myös mielessä, että tämä on vain yksi vaihe, todellakin yksi vaihe vain, ja totta kai täytyy mennä eteenpäin vaihe vaiheelta, kun yhdistetään yhtiöveropohjaa. Kyllä se varmasti on. Meidän täytyy myös päästä eteenpäin maakohtaisessa raportoinnissa ja varsinkin avoimuuden osalta. Minä haluaisin kollegoille sanoa, että ei avoimuus ole kilpailukykyä vastaan tai varsinkin näinä aikoina. Eli pidemmälle täytyy mennä. Aika monta askelta on otettava vielä, koska meidän täytyy laajentaa joitakin toimenpiteitä koskevan monikansallisia. Tehän tiedät, että nyt se koskee vain 10-15 prosenttia tämä raportointi ja siksi täytyy mennä myös enemmän eteenpäin myös maakohtaisessa raportoinnissa ja julkisessa raportoinnissa, mutta myönnettekö nyt mennään oikeaan suuntaan, täytyy mennä nopeammin, selkeämmin, mutta eiköhän tässä hyvää kumppanuutta saada aikaan komission kanssa. Se antaa meille lisävoimaa suhteen neuvostoon. Kiitoksia. Herra Morelle, teille olisi kysymys. Edustaja Lamberts. Oui, monsieur Morel, puisque vous m'avez... Morel, koska te puhutte tavallaan minua, niin haluaisin nyt kuitenkin, että ei tulkita minua väärin. Kun minä sanon, että ennaltavalmistelu on tärkeää, siihen liittyy jotakin substanssia, ei vain niistä teolla en ole merkitystä. En kiellä sitä, että valmistelutoimet, joihin on ryhdytty joitakin kuukausia sitten komissiossa, eh, niillä on substanssia. Sanoin vain, että jossakin vaiheessa täytyy siirtyä tekoihin. Edustaja Morel. Hyvä Lambers, en tiedä olenko tässä metaforan perässä ihan pysynyt, koska voi olla, että siinä menee vähän sivuraiteille jossain määrin, mutta varmasti tunnustatte sen, että kun kuunnellaan komission jäsen Moskovisi, niin tavoitteemmehan on sama. Herra Moskovisi myös kantaa vastuun. Ja hyvä, että meillä on vähän poliittisempi komissio nyt kuin ennen. Ja hän on maakohtaisen raportoinnin puolesta. Te puhuitte toimen ryhtymisestä. Minäkin haluan toimia, mutta tässä täytyy vain tunnustaa kuka on meidän liittolaisemme ketä tässä on vielä taivuteltavaa. Kiitoksia edustaja Van Dalen. Minuutti. Kiitoksia puhemies. Komission suunnitelmat menevät tässä läpi. Ne menevät paljon pidemmälle kuin kansainvälisesti on sovittu. Tila maille harjoittaa kilpailua, myös verokilpailua. Sitä rajoitetaan tässä liikaa ja Euroopan ilmasto näiden suunnitelmien takia kyllä saa kovan iskun. Komissio on perustamassa samanlaista kenttää toimia. Hieno ajatus, mutta niin pitää vielä tapahtua sitten käytännössä kun vapautetaan yritysverosta, niin kuin komissaari Vestager tässä päätöksessään Alankomaiden suhteen tämän teki. Mutta niin kauan kuin muut Euroopan maat rauhassa voivat toimia valtion tuilla ja niin edelleen, antaa tukea satamille. Niin kuitenkin komissio edelleenkin sanoo, että sillä yhteisellä vero yhtiöpohjalla ei haittaa toimintaa. Olen hiukan skeptinen tämän suhteen koska kun ajatellaan eurooppalaista veronlasku, veronkantoa, tämä poistaa valtion välisen verokilpailun kun ajatellaan teidän ehdotuksianne ja yhtenäisasiakirjaa. Me olemme kuitenkin monimuotoisia, emmekä kaikki yhtäläisiä, samanlaisia. Kiitoksia. Edustaja Karas, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Niin, herra puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat meidän vaatimustemme toteuttaminen veron kiertoa vastaan, veron välttelyä vastaan, veroepäreiluutta vastaan alkaa saada vauhtia ja se on hyvä. Nämä ehdotukset ja kuusi velvoittavaa toimenpidettä, joita komissio nyt ajaa, eivät koske vain OECD-päätöksen täytäntöönpanoa, vaan menevät pidemmälle ja se on oikein ja tärkeää ja siksi olemme niihin tyytyväisiä. Me haluamme, että nämä kuusi ehdotusta toteutetaan nopeasti. Nyt pitää panna asioihin vauhtia. Tiedämme tietenkin, että paljon on vielä auki. Esimerkiksi yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja. Siihen tarvitaan ehdotus. On selvää, että julkinen maakohtainen raportointi monikansallisista yrityksistä on auki. Ehdotuksia parlamentilla tästä kyllä on. Auki on edelleen myös arvonlisäverodirektiivissä aukottomasti pitäytyminen. Kollega Langen viittaa siihen jatkuvasti ja edelleen on auki se, että syntisiä äh, rankaistaisiin eikä heitä palkittaisi. Eli nämä äh, sakkosummat pitää saada pois virtaamasta takaisin heille. Ne pitää saada valtioiden kassoihin. Meillä on vielä paljon tekemistä, mutta tänään otetaan jo ensimmäinen askel. Edustaja Kofferaatti, puolitoista minuuttia. Sergio, ole Kiitos puhemies hyvä komission jäsen, sanon ihan suorasukaisesti, että se, mitä teidän esitelmässä veropaketissa on esitelty, on tuen arvoista, mutta koko paketti ei, vaikka siellä suuntaa on oikea luotu. Te, mitä te olette esitelleet näitä ongelmia, pyritte ratkaisemaan liittyen verokäyttäytymiseen, varsinkin koskien yrityksiä, mutta tästä ei puutu pelkästään yksityiskohtainen esitys, joka varmasti tulee, vaan myös, että saadaan kunnon läpinäkyvyyttä kaikkien tärkeimmistä kysymyksiä annen ajattelen varsinkin maakohtaista raportointia. OECDn suositukset sisältävät myös näitä tietoja. Kansalaiset eivät ole näitä tietoja saaneet aikaisemmin, se ei ole hyvä. Läpinäkyvyys on erinomainen pelotekeino. Minä ymmärrän tietenkin tietyt huolet, joita siellä on ja kun arvioidaan, mitä vaikutuksia tällä saattaa olla, mutta te hyvin tämän kuvailit ja muistuttaisin myös, kun ajatellaan työtä pankkien parissa, niin todettiin, että ei läpinäkyvyydestä ole mitään ongelmaa kilpailukyvyn kannalta. Päinvastoin se vahvistaa kilpailukykyä. Tämä koskee myös yrityksiä. Meidän täytyy tätä soveltamisalaa laajentaa ja ottaa läpinäkyvyys johtotähdeksi. Kuten te totesitte, olen kyllä samaa mieltä siitä, että tämä paketti osuu oikeaan ajan kohtaan, mutta se, jos siitä nyt on kyse, niin ajatellaanpa sitten vaikutusten arviointia, niin ei pitäisi tehdä direktiiviä noin sattumavaraisesti, vaan täytyy miettiä, mitä ehdotuksia on direktiivissä myös osakkeenomistajan oikeuksista. Tähän on mennyt vain kuukausia ja kuukausia. Olisi pitänyt olla jotenkin johdonmukainen myös tämän ajankohtaisuuden kanssa. Kiitos edustaja Koferati, edustaja Höpmark. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Mr. Speaker, puhemies, kiitokset komissiolle tästä paketista. Minusta on tärkeää, että verotus on reilua, jotta voidaan torjua laitonta veronkiertoa, saadaan avoimuutta eroihin, mutta mutta me myös äh, tuppamme unohtamaan tässä keskustelussa sen, että sen täytyy olla kilpailukykyistä. Euroopan on oltava kilpailukykyinen talousalue. Ja Euroopan unionihan on suoraan sanottuna koko maailmantalouden korkeimman verotuksen alue. Meillä ei missään nimessä ole myöskään parhaat kasvuluvut eikä innovatiivisimpia ja kehittyvimpiä yrityksiä. Tämähän on yksi ongelmista, joista me puhumme. Minusta on tärkeää ottaa tämä huomioon, kun pohdimme ja keskustelemme tästä aiheesta. Yhdysvallat ei aio mennä niin pitkälle kuin mitä komissio nyt Euroopan unionin osalta ehdottaa. Euroopan unioni on menossa pidemmälle kuin mitä OECD ehdottaa, ja tämä tarkoittaa sitä, että meille tulee ongelmia kilpailukyvyn kanssa. Mutta haluaisin korostaa erästä seikkaa. Digitaloudessa ei ole niin helppoa sanoa, missä jokin yrityksen tietty toiminta tapahtuu. Tilanne ei ole samanlainen kuin teolliseen aikaan. Tämä on nyt hyvin tärkeää muistaa. On keskityttävä avoimuuteen, reiluuteen, mutta myös otettava huomioon kilpailukyky ja siinä mielestäni tarvitaan parlamentilta ja komissiolta vielä paljon enemmän työtä, koska Eurooppa ei ole niin kilpailukykyinen talousalue kuin sen pitäisi olla. Äh, Kiitos. Edustaja Gill, minuutti. Niina, ole hyvä. Äh, Puhemies, komissaari, edessä on historiallinen hetki, mitä tulee verojärjestelmäämme. Joko olemme rohkeita, kun me härkää sarvista, tai edelleenkin jatketaan järjestelmä, joka on perustettu vuonna 2028, joka ei heijastele globalisoitua, digitalisoitunutta maailmaa, jossa nyt elämme. Meillä täytyy olla yhtenäiset mahdollisuudet toimia, eh, mitä tulee yrit, yrityksiin, että ne voivat kasvaa ja niistä voi tulla globaaleja johtajia. EUn täytyy johtaa tätä veronkiertotoimintaa se, että Alankomaiden puheenjohtaja ei ole täällä paikalla, sehän on juuri se jäsenvaltio, joka, jota tästä voidaan syyttää. Komissaari, olen tyytyväinen teidän ehdotuksiinne. Siinä osoitetaan, että täytyy jakaa verotietoa kautta linjan. Näin tulee vaikeammaksi monikansallisille yrityksille siirtää voittojaan alhaisen verotuksen maihin ja välttää, tai välttää kokonaan veronmaksu missä tahansa EU:ssa. Meidän täytyy kohdata tämä tosiasia, että lainsäädäntöpuitteet mahdollistavat kiertämään veronmaksua laillisesti. Siksi pitää sulkea nämä porsaan ja, äh, aukot ja toimia näin systemaattisesti kautta EUn ja tarvitaan selkeää luettelua veroparatiisista. Se on hyvä askel eteenpäin tässä toiminnassa. The Times-lehdessä eilen todettiin, että Googlesin tapaukset veropäätökset eivät ole epätavallisia, mitä tulee futsi suurimpiin yrityksiin. Shell, monet muut, eh, e, BP eivät ole maksaneet veroja 2014. He eivät ole rikkoneet mitään lakeja, mutta meidän täytyy muuttaa tämä tilanne ja meidän täytyy toimia nopeasti, jotta tehdään oikeutta kaikille kansalaisillemme. Kiitos. Pitää. Niin, pitääpä kiinni puheajasta. Me olemme tulossa keskustelun loppua kohti. Edustaja Mureshan, olkaa hyvä puolitoista minuuttia. Kiitokset puhemies. Hyvin anteliasti suhtaudutte puheaikaan tänä aamuna. Komission jäsen, hyvät kollegat, minäkin olen tyytyväinen komission päätökseen yhtiöveropaketista. Totta kai tämä olisi pitänyt saada ajat sitten ja olen tyytyväinen myös siihen, että yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja otetaan uudelleen esille. Sehän oli käsillä jo 2011, mutta ei ole tehty riittämiin, jotta se olisi ajettu läpi jäsenvaltioissa. Tarvitaan enemmän edistystä ja paljon nopeammin. Tähän asti isot monikansalliset yritykset ovat saaneet huomattavia veroetuja toisin kuin pk-yritykset, kuten täällä jo todettiin. Komissiolla on iso rooli siinä, että se pohjaa tietä tasaisille toimintaedellytyksille näiden välillä. Tämä on hyvin tärkeää, jotta voidaan luoda parempi toimintaympäristö kaikille yrityksille yhtenäismarkkinoilla, isoille ja pienille. PK-yritykset ovat huomattava työllistäjä Euroopassa. Siksi, jos yritysverosta saataisiin reilu kaikille yrityksille, voitaisiin myös turvata työllisyyttä Euroopassa. Lisäksi yrittäjyys ja startupit ovat oleellisia innovaatioiden ja työpaikkojen luomisen kannalta vastaisuudessakin. Ainoastaan silloin Euroopan yritysten kilpailu kilpailukyky voidaan taata pitkällä aikavälillä. Rajat ylittävän yritystoiminnan mahdollistaminen syntyy siitä, että tehdään yhtäläiset toimintaehdot kautta koko Euroopan. Eurooppa voi huomattavasti kuroa tilannetta kiinni näillä mainituilla alueilla. Toistaiseksi rajat ylittävää verkkokauppaa voidaan vielä entisestään helpottaa. Ainoastaan näin voimme saada edellytykset todella yhdennetyille yhtenäismarkkinoille tulevina vuosina. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos myös siitä, että piditte kiinni puheenjohtajanne. Edustaja Tang, minuutti. Paul, ole hyvä. Kiitos puhemies. Toden totta. Tässä on nyt aika lupaava historiallinenkin mahdollisuus päästä eroon veroon kierrosta yrityksissä. Ja tämä kilpailu ei johda reilun kilpailuun maiden kesken, vaikka täällä niin väitetään ei. Elinkeinoelämä käyttää viidakko eri yrityksissä, eli suurimmat yritykset eivät enää maksakaan kohtuullista osaansa, jos ollenkaan. Olen kiitollinen komission ehdotuksesta ja aika yllättynyt, vähinkään yllättynyt, että puheenjohtajavaltio Alankamaat loista poissaolollaan. Käytetäänkö tätä mahdollisuutta nyt täysimittaisesti? Pari kriittistä kommenttia siltä osin. Ensinnäkin kannustimet kullekin jäsenvaltiolle, jotta ei olisi alempaa verotusta. Ja kysyisin komissiolta, mitä tapahtui ajatuksesta lähimmästason efektiivinen verotus. Entäpä sitten, jos päästään eroon verokierrosta, niin ehkä elinkeinoelämä sitten etsii muita väyliä. Me tarvitsemme julkisen maakohtaisen raportoinnin, että päästään eroon tästä. Balz, Edustaja Balz, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Danke, Sydämelliset kiitokset, herra puhemies, komission jäsen. Kansanpuolueen näkökulmasta on hyvin ja oikein, että komissio toimii tiiviisti OECDn suositusten mukaisesti. Eurooppa ei ole saari verokoordinoinnissa. Yhteinen eteneminen kansainvälisellä tasolla on tärkeää, jotta Euroopan yritysten kilpailukyky voidaan varmistaa. Meidän on toimittava siten, ettei eturivissä ole pelkästään Eurooppaa, vaan että kolmannet maat tulevat mukaan että voimme yhdessä saada OECD-prosessista menestyksekkään. Me olemme tyytyväisiä siihen, että komissio on aikeissa tehdä lisälakiehdotuksia veronkierron torjumiseksi kuluneina kuukausina esitettyihin suunnitelmiin odotetaan nyt tekoja ja me luotamme teidän kyvykkyyteenne, herra komission jäsen, että te voitte neuvoillanne auttaa jäsenvaltioita saamaan aikaan tarvittavan yksimielisyyden. Talousasioiden valiokunta voi varmasti suurella mielenkiinnolla hyväksyä tämän ehdotuksen ja on tärkeää, että että tieto kulkee, tieto on olemassa ja tieto pitää saada sinne, missä sitä voidaan tehokkaimmin hyödyntää. Meistä on myös aivan oikein, että sovellusala on keskitetty monikansallisiin yrityksiin. Jos kaikille eurooppalaisille yrityksille asetettaisiin raportointivelvollisuus, hyvin kattava sellainen, se ei olisi oikein. Se ei auttaisi parempaa sääntelyä eikä ottaisi huomioon suhteellisuutta, jotka komissio on ottanut omiksi tavoitteiksi. Hyvin kattava raportointivelvollisuus eh, jättäisi veronmaksajat juuri eh, siihen tilanteeseen, eh, minkä monikansalliset yritykset ovat aggressiivisella verosuunnittelullaan saaneet aikaiseksi. Me pyydämme siis hyvin tehokasta toimintaa. Viime aikojen tapahtumat ovat osoittaneet, miten tärkeää eurooppalaisessa verokoordinoinnissa on edetä nopeasti. Odotammekin komissiolta nyt ehdotusta yhteiseksi yhdistetyksi yhtiöveropohjaksi. Se kuuluu ehdottomasti nyt hoidettaviin asioihin. Kiitoksia. Tondo per un minuto, prego. Arvia Tondo. Kiitoksia puhemies. Uskon, että enemmistö täällä parlamentissa herra Moskovitsi puoltaa teidän suunnitelmanne, puoltaa sitä, että taistellaan veronkiertoa vastaan, joka synnyttää taloudellista e-, tehottomuutta, sosiaalista oikeuden, epäoikeudenmukaisuutta, niin kuin sanon, mutta tästä tulee pitkä marssi ihan varmasti, va- vaikea pitkä tie. Kaksi estettä ottaisin esille. Ensinnäkin tässä, tässä parlamentissa monissa ryhmissä täällä Samoin monissa poliittisissa ryhmissä vaaditaan verokilpailun mahdollisuutta jäsenvaltioiden kesken mutta sen pitäisi olla oikeudenmukaista taloudellisesti ajatellen. Mutta minä en kuitenkaan ymmärrä, että verokilpailu voisi olla hyväksi, voisi olla lojaalia, reilua. Mielestäni on varsin vaikea löytää mistään oikeudenmukaisuutta verokilpailusta yhtenäismarkkinoilla jäsenvaltioiden kesken jotka jakavat yhteisen valuutan niin kuin meillä on. Pitäisi lopettaa tällainen kilpailu. Ja toiseksi ongelmana on jäsenvaltiot. Monet väittävät, että komissio kyllä koordinoi, jotta saataisiin aikaan no, toimintaa. Nämä ovat vakavia esteitä kuitenkin, herra Moskovitsi, kiitoksia. Kiitoksia edustaja Regner, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Verouudistuspaketti on epäilemättä tärkeä panos vero-oikeudellisuuden toteutumiseen. Meidän on saatava oikeudenmukainen tilanne kaikille yrityksille ja yksityishenkilöille ja siksi tarvitsemme yhtenäisen eurooppalaisen verotusjärjestelmän. Periaate, jossa monikansalliset yritykset, kuten esimerkiksi McDonald's, katsotaan yhdeksi yritykseksi eikä lukuisiksi yhteen liittyneiksi franchising-yrityksiksi, täytyy saada ankkuroitua myös Euroopan unioniin. Mutta minusta tästä puuttuu vielä yksi se seikka. Ja siinä, mitä edeltävät puhujat jo totesivat, jäi vielä yksi asia mainitsematta. Tarvitaan enemmän rohkeutta, enemmän avoimuutta, tarvitaan julkista maakohtaista raportointia. Kävin juuri keskusteluja Alankomaiden suurlähettilään kanssa, joka vakuutti, että kun vaikutusarviointi on saatu, komissio ja Alankomaiden puheenjohtajamaa ovat valmiit ottamaan tämän aiheen esille, ei pitämään vain tiukasti kiinni OECD-suosituksista, kuten toistaiseksi puheenjohtajamaan ohjelmassa on todettu. Kaipaan tähän myös jonkinlaisia ehdotuksia näihin patenttilaatikoihin. Siihen toivoisin komissiolta enemmän kunnianhimoa. Kiitos edustaja. Shani, minuutti. Kiitos puhemies Kiitoksia. Komission esittelemä paketti menee aivan oikeaan suuntaan ja haluaisin esittää tästä onnitteluni ennen kaikkea siksi, että nyt me voimme yhä useammin ja yhä enemmän todeta, että pyrkimyksemme saada kaikki yritykset maksamaan Euroopassa veronsa siellä, missä ne myös tekevät voittonsa, saadaan vihdoinkin toteutumaan. Minusta tämä vaikuttaa myös niin, että avoimuus kasvaa. Verokeitaat ovat määritelmän mukaisesti mukana ja ne pitää saada vielä voimakkaammin yhdessä teollis- ja tekijänoikeuksien kanssa esille. Lopuksi haluaisin vielä todeta, että me emme voi vielä puhua Euroopan kilpailukyvystä niin kauan kuin monikansalliset yritykset maksavat kolmaskymmenes osan veroistaan. Toisinpäin käännettynähän tämä tarkoittaa sitä, että PK-yritykset maksavat 30 kertaa niin paljon veroja. Euroopan veronmaksajaksi voi kutsua itseään vaan sellainen taho, joka maksaa yhtä paljon yritysveroja kuin pk-yritykset. Kiitos Tibor. Menettelyssä ilman puhelista ihan vain muutama puheenvuoro pikaisesti, koska Viron presidentti tulossa puolelta päivin juhlaistuntoa varten. Edustaja Malevich minuutti. Kiitos puhemies. Me todellakin tarvitsemme uutta avoimuutta verotukseen. Tärkeintä on paketin täytäntöönpano. Jäsenvaltioiden täytyy jotenkin yhdenmukaistaa veromääräyksiään. Etissä on kolme tärkeää tointa. Ne on täytäntöön pantava, jos me haluamme todellakin päästä eroon verovilpistä ja veron kierronnosta. Jäsenvaltioiden täytyy koordinoida paremmin toimiaan, meidän täytyy myös tehostaa verotusta ja saada aikaan kunnon verotusta. Emme halua, että jäsenvaltiot lisäävät verotaakkaa kuitenkaan yrityksillä silloin, kun maksavat oikeudenmukaisen osuutensa. Vielä kysymys herra Moskovisille. Kun kerran te kerroitte siitä, että meillä olisi tulossa yhteinen yhtenäistetty vero, yritysyhtiöveropohja, niin mitä toimenpiteitä sitten aiotte esittää, että se tehokkaasti toteutetaan? Sitten edustaja Marias, minuutti. Puhemies, Euroopan komissio tässä paketissaan koskien yhtenäistä yhdenmukaistettua yritysveroa on keskittynyt automaattiseen tiedonvaihtoon ja sen valtioiden välillä. Tarkoituksena on poistaa veron kiertoja, josta monet jäsenvaltiot kärsivät ja myös tämä koskee näitä haitallisia veropäätöksiä, verojen välttäminen, veropetokset, joita monikansalliset yritykset tekevät ja tämä heikentää yhteistä veropohjaa. Tässä tarvitaan kunnollista tiedonvaihtoa ja tiedonvaihtoa tarvitsee harjoittaa myös monikansallisissa yrityksissä. Tämä tukee niitä jäsenvaltioita, jotka kärsivät ö, lamasta ja samalla monikansalliset yritykset päästä, pääsevät pälkäisestä, vaikka eivät maksa juuri ollenkaan veroja. Monikansallisia yrityksiä pitäisi verottaa siellä, missä voitotkin syntyvät niin, että ne eivät jatkuvasti voi välttää paeta Alankomaihin, Luxemburgiin ja muihin veroparatiiseihin LuxLeaks. Hän tapahtui juuri Luxemburgissa. Komission puheenjohtaja, joka nyt johtaa komissiota, oli ehkä vähän mukana. Flanagan. Edustaja Flanagan. Flanagan. I didn't put in... En kyllä pyytänyt puheenvuoroa tässä menettelyssä, mutta tänne on kyllä kirjattu Grabini seuraavaksi domnule președinte putem fi critici înainte nevoia de echitate fiscală acest pachet este foarte Me haluamme totta kai kaikki oikeudenmukaisuuden verotuksessa on se erittäin tärkeää, miten me täytäntöön panemme paketin ja siinä on jäsenvaltiolla tärkeä osa. Verotuksessa noudatetaan tietenkin subsidiariteettiperiaatetta. Yhteisesti on kuitenkin verovilppiä, veronkiertoa torjuttava ja saatava monikansalliset yritykset kuriin ja tukea pk yrityksen niiden kehittämistä. On erittäin tärkeää työllisyyden kannalta. Herra komission jäsen esitettiin nyt hyvän ehdotuksen, että toivottavasti sitä ruvetaan myös soveltamaan. Se on tarpeen myös, että se käytännössä toteutuu. Kiitos edustaja Urttasun minuuttiin. Arvoisa puhemies, komissaari varmaankin tietää suuttumuksesta johtuu siitä, että komissio on niin tiukka budjetti mutta kaikki mikä liittyy veropäätöksiin etenee todella hitaasti. On asioita, jotka meistä ovat hyviä tässä ehdotuksessa. Se seikka, että halutaan verottaa voittoja, se on hyvä asia, mutta tässä paketille niin, että kehitätte G20 mukaista järjestelyä. Tämä on varsin arkaa toimintaa. Tässä jätetään joitakin postiluukkuyrityksiä ulkopuolella. Kuitenkin komissio meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia. Me tarvitsemme sitä, että yritykset selittävät maakohtaisesti, minne, missä voitot syntyvät, jotta ei niitä sitten siirretä jonnekin muualle, missä on minimiyritysvero. Ja tiedämme hyvin, kuinka paljon jäsenvaltiot tätäkin vastustavat. Siksi on erittäin tärkeää, että komissio ja parlamentti liittoutuvat, jotta voidaan välttää tämä vastentahtoisuus jäsenvaltiossa, mutta tässä tarvitsemme paljon kunnianhimoisempaa toimintaa komissiota. Kiitoksia. Kiitos. Viimeisenä Räki Sogonos. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της σχεδιασμένης φοροαποφυγής... Komission ilmoitus siitä, miten vältetään monikasten yritysten, yritysten veronkierto vaikuttaa rajoittuneella tavalla, kun ajatellaan ongelman suuruutta. Enkä tiedä, kuinka paljon pystymme tässä toimimaan tehokkaasti tulevaisuudessa. Käytännössä mitään ei ole tehty varmistaaksemme sen asian, että verot todellakin myös maksetaan siellä, missä voitotkin syntyvät ja missä kulutus tapahtuu. Olemme nähneet tämän ehdotuspaketin. Siellä on mukana myös direktiivi, jolla pyritään välttämään veron kiertoa välttämistä. Tässä pyritään syksyyn 2016, mutta kun muistetaan, että tämän kaiken täytäntöönpanoon menee vielä toiset kolme vuotta, niin sitten kyllä ymmärrämme, että kaikki tämä on aivan liian pitkän aikaa vievää. Voimme nähdä, että kansalaisten oikeuksia on poljettu samanaikaisesti näissä kysymyksissä. Jos komissio tarkoittaa mitä sanoo, sen täytyy toimia nyt eikä tulevaisuudessa. Olen Kiitos. Tervetuloa puheenjohtaja Juncker tänne komission jäsen Moskovisi loppusanoja varten. Kiitos puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä keskustelusta. 47 puheenvuoroa ja esille tuli paljon tärkeää. Ja totta kai on erilaisia käsityksiä mutta yksimielisiä ollaan siitä, että meidän täytyy jatkaa tätä toimintaa yhdessä verovilpin ja veronkierron torjumiseksi. Kollegion hyväksymä paketti Junckerin aloitteesta käynnistetty muuten pyrkii tähän puuttumaan, että saadaan tehokkaampaa oikeudenmukaisemman verojärjestelmä Euroopan unionissa ja kansainvälisestikin. Me aiomme tehdä työtä yhdessä, jotta saadaan asianmukaista verotusta tälle vuosituhannelle sopivaa verotusta ja ajatellen myös kasvua ja työllisyyttä. Kaikkiin en voi vastata, mutta teen kolme kommenttia. Ensinnäkin, ne, jotka täällä ovat huolestuneita siitä, niin haluaisin jotain sanoa vaikutuksesta, joka paketilla on yritysten kilpailukyvyn Euroopassa. Ei. Verotuksellinen oikeudenmukaisuus, läpinäkyvyys verotuksessa eivät ole ristiriidassa taloudellisen kilpailukyvyn kanssa. Todellakin on nähtävissä maailmalla varsinainen suuri kilpailu verojen kierrossa ja emme me yksin ole täällä torjumassa aggressiivista verosuunnittelua. Yli sata maata on jo ryhtynyt toimiin täyttääkseen OECDn suositukset viime vuodelta ja mitä myös Antalajassa G20 sovittiin. Euroopan tasolla me olemme tehneet myös suosituksia. Minä olen vakuuttunut, että meidän yrityksemme saavat oikeusturvaa enemmän, vähemmän hallintorasitetta. Ja vielä kerran tähdennän saamme myös reilumpaa verokilpailua, eli paketti on oikeudellisesti hyvää, mutta myös investointien kannalta hyvää. Kuten moni muu teistä täällä jo sanoi, tämä toinen kommentti, niin nyt pallo on jäsenvaltioiden kenttäpuoliskolla. Minä olen kyllä luottavaisin mielin. Uskon heidän hyvän tahtoonsa, ei niin, että olisi lapsenuskoinen, vaan tässä on aika suuri yksimielisyys, kun yleinen mielipide kansallisesti ja kansainvälisesti on luonut paineita. Tämä on nyt näkynyt siinä, että seitsemässä kuukaudessa hyväksyttiin direktiivi koskien automaattisesta tiedonvaihdosta veropäätöksistä. En peittele tietenkään, enkä voikaan peitellä sitä, että 28 kesken on aina haasteita olemassa. Mutta minun voitte kyllä luottaa, että olen tähän sitoutunut täysimittaisesti myös ecofi neuvostossa Varmasti tarvitsen kyllä myös teidän tukeanne tässä työssä, jopa teidän poliittista painostustanne koko ajan, että te olisitte tämän uudistuksen kärjessä – kun ajatellaan, mitä jotkut hallitukset puolestaan ovat todenneet, niin ehkä pitäisi sitten ruveta tekemään myös sanojen jälkeen tekoja, että saadaan nopeaa edistystä aikaan. Kolmanneksi vielä toteaisin, että täällä paljon keskityttiin myös maakohtaiseen raportointiin. Ja paljon haluttiin sen julkisuutta. Minä totesin, mikä on minun toiveeni, eikä se ole pelkkää retoriikkaa. Minä totesin, mikä on minun henkilökohtainen kantani ihan vilpittömästi. Mutta on hyvä olla tietoinen siitä, että täytyy suhtautua tähän pragmaattisesti kyllä läpinäkyvyydelle sillä ehdolla, ettei se sitten estä investointeja ja kilpailukykyä. Eli on syytä olla hyvin realistinen tässäkin. Näin komissio onkin. Heti huomenna me aiomme toteuttaa hallintovälistä tietyn vaihtoehtoja, kuten OECD on esittänyt. Keskustelu varmasti jatkuu Parlamenttia kuullaan aivan varmasti myös, ja mitä täällä on ehdotuksia kuultu, on nekin kirjattu ylös. Ehkä lopuksi vielä voisin viitata mielenkiintoiseen keskusteluun, jonka käynnisti herra Lambert humoristisesti, ja mitä ranskalaiset suhtautuvat rakkauteen. En halua ruveta tarttumaan tähän liian innokkaasti tähän metaforaan, mutta totta on, että esileikit ovat välttämätön ehto usein myös onnistuneelle aktille. Ja todellakin ranskalaiset joskus ryhtyvät toimeen. Kun ajatellaan hedelmällisyyslukuja Ranskassa, niin se on kaikkein korkeimpia Euroopassa. No en pidemmälle mene tämän metaforan kanssa, koska jo totesin, että siinä on omat vaaransa. Sitä paitsi huumori, huumori ja politiikka on ihan sama asia kuitenkaan. Eli politiikassa on toimittava nopeasti, ryhtyä toimiin yhteisesti, ihan niin kuin minäkin halusin omissa puheissani. Kiitos. Grazie. Kiitos komission jäsen Moskovisi. Keskustelu päättyy.